Rozpoczniemy. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Me aloitamme kokouksemme. Emme odottele 15 minuuttia, sillä haluamme enemmän aikaa varata vieraillemme. Sillä nämä asiat tulee tyhjentävällä tavalla voida käsitellä. Eli siirrymmekin pian eteenpäin kohtaan 15 esityslistallamme komission edustajan selontekoon yhteensä maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Yksinkertaistaminen ja toissijaisuusperiaate. Kuitenkin ennen kuin siirrymme tähän kohtaan, haluaisin Lorenzo Paviania kiittää 40 vuoden uran jälkeen Euroopan parlamentissa tulkkina Italian kopissa. Hän on ensimmäinen syyskuuta jäämässä eläkkeelle. Hän on tehnyt agrivaliokunnan kanssa hyvin paljon töitä ja haluaisin häntä kiittää ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tuleville vuosille. Jeszcze, jeszcze raz serdecznie, serdecznie Pani dziękujemy. Paljon kiitoksia työstänne, Lorenzo, ja hyvää jatkoa. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do e, zapowiedzianego... Siirtykö nyt eteenpäin esityslistallamme aiheeseen, jonka juuri mainitsin, kuten totesin YMPn yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa saamme nyt kuulla selonteon koskien yksinkertaistamisesta ja toissijaisuusperiaatteesta yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudessa. Komission edustaja tekee nyt selonteon, joka perustuu komission jäsenen Hoganin puheenvuoroon, jonka kuulimme ennen kesätaukoa. Olkaa hyvä. Members, Hyvää huomenta kaikille. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää siitä, että käsittelemme tätä asiaa tänään, koska tämä heijastelee sitä prioriteettia, minkä täällä komissio ja muut toimielimet antavat yksinkertaistamille 2014 vuodesta lähtien yksinkertaistaminen on ollut tärkeä prioriteetti. Me olemme tehneet paljon työtä tämän parissa ja olemme edistyneet merkittävällä tavalla, kun ajatellaan tämän hetkistä lainsäädäntöä ja pohjautuen hyvin ehdotuksen, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto on tehnyt, mutta myöskin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden hallintojen tekemiin ehdotuksiin. Komission ehdotus 2020 jälkeiselle YMPlle pohjautuu nyt tehdylle edistykselle ja antaa mahdollisuuden yksinke- yksinkertaistamisen, jotta yksinkertaistamista saataisiin aikaiseksi jäsenvaltioille ja viljelijöille jos on se, että pidämme tämän tavoitteen selkeänä näkyvissä Ja kun ajatellaan kaikki ehdotuksia ja tarkistuksia, jotka liittyvät lainsäädäntöehdotukseen, tällä on potentiaalia, joten suosittelisin teille sitä, että ikään kuin tekisitte tuollaisen yksinkertaistamistarkastuksen, kun työstätte tätä kyseistä ehdotusta. Pyrin nyt tekemään parhaani tänään vakuuttaakseni teidät siitä, että se mitä teemme nyt on yksinkertaisempaa. Teen tämän ensinnäkin antamalla teille laajan kuvan niistä eri vaatimuksista, joita eri lähteistä tulee, jotka komissio otti huomioon silloin, kun me valmistelemme tätä ehdotusta. Sitten haluaisin mennä tuohon todelliseen yksinkertaistamiseen ja on teille konkreettisia e- esimerkkejä jotta voisin eh, näyttää teille, mitä tämä tarkoittaa edunsaajille ja hallinnolle. Tietysti ehdotuksia on paljon, mutta pyrin totta kai tässä nyt kaikkein näkyvimmät kertomaan. Ja sitten haluan ker- vielä kertoa, että haluamme rakentaa uutta kumppanuutta teidän kanssanne, jäsenvaltioiden neuvoston kanssa, jotta saadaan yksinkertaisempi, nykyaikaisempi YMP edunsaajille ja viljelijöille – jotka ovat linjassa meidän sitoumustamme kanssa, jotka viime marraskuussa julkaisimme. No, aloitetaanpa tämän, nyt tällä suuremmalla kuvalla. Kun nyt olemme käyneet jatkuvaa vuoropuhelua teidän neuvoston ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, tähän kuuluvat myöskin kansalaisjärjestöt, viljelijät, kansalaiset, tässä on tiettyjä odotuksia liittyen tulevaan YMP. -hen. Olen tässä nyt kaikkein tärkeimmät ottanut esille, ne jotka otimme huomioon. Meillä on nyt käyty kaiken laajinta konsultaatiota, 320 000 vastausta, noin on saatu 52 000 vastausta, ja jos tämä, tätä verrataan sitten aikaisempaan YMP 2010 ja samankaltaiseen harjoitukseen silloin niitä oli vain 3500 noita vastauksia. Ja kaikki tämä konsultointi sai aikaiseksi nyt sitten äh, avainkysymyksiä tulevaa yönpeitä varten. No minä hiukan kerron nyt näistä. Ensinnäkin meillä on äh, todellakin äh, tarvetta vähentää monimutkaisuutta, varsinkin kun ajatellaan viherryttämistä ja viherryttämistä kritisoitiin hyvin paljon, kun ajatellaan sen, sitä, miten monimutkainen se oli, mutta myöskin ne, miten vähän se vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon. Joten täällä todellakin vahvasti vaaditaan, että hallinnosta taakkaa vähennettäisiin. Tämän lisäksi myöskin oli suuri vaatimus siinä suhteessa, että katsotaisiin enemmän suorituskykyä. Mentäisiin suoritusperusteiseen toimintaan, jotta saataisiin lisäarvoa rahalle. Tämä on myöskin komission tavoite YMPn ulkopuolella. Tässä ehdotuksessa me haluamme siirtyä valvontaa ja sanktiokulttuurista sellaista, kohti sellaista kulttuuria, jossa pyritään palkitsemaan ja saamaan aikaiseksi asioita. Meillä pitäisi myöskin olla kunnianhimoisempi, kohdennetumpi politiikka, jos otetaan huomioon esimerkiksi sosioekonomiset tilanteet EUn laajuisesti ja otetaan enemmän huomioon myöskin tilanne paikan päällä. näiden, näitä sääntöjä pitäisi sopeuttaa enemmän eri järjestelmiin, eri konteksteihin, sillä joskus tämä on hiukan liian tiukka ja tuollaista yhden koon mallia on vaikea täytäntöönpanna. Ja sitten meidän täytyy pitää yhteiset elementit mukana, jotta voimme taata, että tämä jää edelleen yhteiseksi politiikassa, että toimme EU-tasolla ainoastaan niissä kohdin, missä EU tuo lisäarvoa ja pidämme kiinni yhtäläisistä toimintaedellytyksistä ja suojamme sisämarkkinoita ja YMP on ydinelementti sisämarkkinoilla. Tämän lisäksi tarkoituksena on myöskin laajentaa ilmasto- ja ympäristö liittyvää kunnianhimoa. Ja jotta nyt voidaan varmistaa, että tästä, näistä asioista pidetään kiinni, niin komissiolle kävi selväksi, että me tarvitsemme vastuualueiden tasapainottamista komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ehdotan tästä syystä uutta mallia, joka pohjautuu todelliseen toissijaisuuteen ja vakaaseen EU-kehykseen, jossa YMPlle taataan, yhtäläiset, taataan jäsenvaltioille yhtäläiset mahdollisuudet ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus eri toimenpiteitä soveltaa, jotta ne heijastelevat omia erityispiirteitä, joita jäsenvaltioilla on. Tässä äh, EUn puolelta näitä määräyksiä tulee vähemmän, myöskin vähennetään poikkeuksia, monimutkaisuutta ja toimenpiteet, toimenpiteitä pitäisi soveltaa lähempänä viljelijöitä, eli paikallistasolla. Tämänhetkinen YMP ja sen määräykset ovat sellaiset, että niitä voi luokitella kolmen eri kategoriaan, ja tätä me ehdotamme. Ja näistä pidetään kiinni EUn tasolla, ja ne ovat tarpeen, jotta yhteinen maatalouspolitiikka edelleenkin pysyy yhteisöllisenä. Jäsenvaltioiden tasolla päätetään tietyistä asioista ja sitten on tiettyjä määräyksiä, joita enää vaadita. Me varmistamme tämän yhteisöllisyyden ja tämä on myöskin ollut teidän avainvaatimuksemme. Kun ajatellaan niitä asioita, joita toimenpannaan jäsenvaltioiden taholla, jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä niistä joustavampia, kohdennetumpia, avoimempia – ja myöskin suorituskykyyn ja tarpeisiin pohjautuvia. To- toissijaisuuden pohjalla on se, että jos sääntöjä käytetään, niin niitä pitää käyttää kaikkein tehokkaimmalla tasolla. Tätä me ehdotamme. Se, että tässä otetaan huomioon paikalliset, paikalliset ominaisuudet, niin nyt toimitaan kohdennetummin ja keskitytään enemmän tuloksiin Toisin sanoen keskitytään enemmän siihen, että mitä me haluamme saavuttaa esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden avulla, että ei mitata eh, eri asioita ja sitten rankaistaan ihmisiä, jos he eivät näitä tiukkoja rajoja sitten noudata. Vastuualueiden tasapainottaminen toissijaisuuden kautta no, tuo enemmän joustavuutta kaikille komission, mm, mm, komissiolle, jäsenvaltioille, viljelijöille ja muille edunsaajille. Nyt sitten haluaisin siirtyä tämän yksinkertaistetumman EU-kehyksen ytimeen. Haluan tässä kertoa hiukan esimerkkejä ja osoittaa, että kuinka paljon nyt tätä yksinkertaistamista tapahtuu, ja tämä tapahtuu siis EUn edunsaajien ja viljelijöiden etujen mukaisesti. Yksinkertaistaminen ei liity yksittäisiin toimiin, vaan se on tavoite, joka pyritään poliittisen syklin kaikilla tasoilla viemään läpi, ei ainoastaan lainsäädäntöehdotusten kohdalla, vaan meidän täytyy seurata koko poliittista sykliä, suunnittelua, täytäntöönpanoa, vakuutusta ja myöskin suorituskykyn arviointi, joita me ehdotamme nyt yksinkertaista kehystä, jossa on vähemmän määräyksiä eu tasolla jäsenvaltioilla, on mahdollisuus jatkaa yksinkertaistamisprosessia, määritellä yksinkertaisempia sääntöjä viljelijöille ja edunsaajille. Me luotamme ja toivomme, että ainoastaan sovelletaan sellaisia määräyksiä, jotka ovat todellakin tarpeen. Muistatte, että eu tasolla oli hyvin monimutkaisia sääntöjä. Kaikki olivat sitä mieltä, että niitä pitäisi vähentää. Me lopetimme niin sanotun ylisääntelyn, koska tämä aiheutti suurta hallinnollista taakkaa edunsaajille. Mutta nyt yritän käydä läpi kaikki nämä vaiheet ja kerron hiukan yksityiskohtaisemmin tästä ehdotusta yksinkertaistamisesta ja aloitan nyt suunnittelusta. Me ehdotamme tässä ehdotuksessa, että tulevaisuudessa yksi suunnitelma tuo kaikki elementit ykkös- ja kakkospilarista yhteen. Ja kun nyt katsotaan, että mitä meillä tänään on ja mitä ehdotamme, niin meillä on tällä hetkellä 25 erityyppistä maksunotifikaatiota, kun näytellään suoraa tukea. Ja jotkut näistä toimitetaan vuosittain. Meillä on 118 maaseudun kehittämisohjelmaa, maan tilanteesta riippuen. Meillä voi olla yksi alueellinen ohjelma tai voi olla yhdistelmä kansallisia eh, kehyksiä ja alueellisia ohjelmia. meillä on 65 eh, alakohtaista eh, strategiaa, kun ajatellaan näitä ohjelmia. Tulevaisuudessa me virtaviivaistamme nämä yhdeksi suunnitelmaksi, joka sisältää kaikki nämä eri tyypit, nämä kolme erilaista hallinnosta prosessia integroidaan yhdeksi ainoaksi. Meillä on y- yksi IT-järjestelmä, yksi menettely ja uskomme, että tämä on todella suuri yksinkertaistaminen tässä suhteessa. Jäsenvaltiot määrittelevät nämä alueellisen analyysin kautta ja asetetaan tavoitteita – kun ajatellaan jokaista YMPn tavoitetta, me olemme yhdeksää tällaista erityistä tavoitetta tässä ehdottaneet. Kun jos puhutaan strategiasta, niin täytyy tietää, että meillä on strategista suunnittelua maaseudun kehittämisen osalta. Meillä on strategioita alakohtaisille ohjelmille, ja meillä voi olla myöskin jäsenvaltioiden strategioita, jotka pohjautuvat siihen, että miten ne ovat määritelleet nämä interventiot liittyen ensimmäisen pilariin ja suoraan tukeen, mutta meillä on mitään johdonmukaista strategiaa jäsenvaltioiden tasolla. Ja tätä me nyt ehdotamme, että olisi yksi strategia, jossa olisi interventioita. Ja sitten kun ajatellaan yksi sellainen, joka sopii tähän strategiaan, no sitten – tässä kaikki nyt tulevat näkemään, että mitä nyt pyritään saavuttamaan ja kaikkia kom- kaikki komponentit voidaan suunnitella tämä tavoite mielessä. Viljelijät, jäsenvaltiot ja suuri yleisö tietävät, että mitä halutaan, koska kaikki on yhdessä dokumentissa. Ei ole mitään päällekkäisyyksiä pilareiden kohdalla. Kaikki interventiot liittyvät siihen, että pyritään saavuttamaan tietyt tavoitteet. tässä tulee joustavampi joustavampi, kun ajatellaan näitä tämänhetkisiä suoria maksuja. Me emme tule ehdottamaan samaa yksityiskohtien määrää, kun ajatellaan suunnitelmia maaseudun kehittämisohjelmissa tai määräyksiä, joita meillä nyt on. Komissio tulee hyväksymään nämä kaikki niin, että siinä eri asioita otetaan huomioon ja myöskin tullaan tarkastamaan kansallisen strategian johdonmukaisuus ja miten se vaikuttaa siihen, että YMPn tavoitteet voidaan saavuttaa kaiken kaikkiaan ja EUn tasolla. Ja tämä tulee tarjoamaan oikeusvarmuutta jäsenvaltioille ja tulee kasvattamaan keskinäistä luottamusta. Nyt haluaisin tässä antaa muutaman esimerkin, koska yksi tärkeimmistä elementeistä yksinkertaistamisen kohdalla on se, että pyritään kokonaan muokkaamaan uusiksi äh, ilmasto- ja ympäristöarkkitehtuuri, joka YMPssä on. Jos nyt lähdetään liikkeelle ympäristöarkkitehtuurista, tämä oli tarpeen, koska ensinnäkin äh, viherryttämisen monimutkaisuus, jota kaikki pitivät hyvin raskaana. Kun ajatellaan tämänhetkistä äh, ympäristötointen pakettia, se korvataan johdonmukaisemmalla, yksinkertaisemmalla järjestelmällä, maksujärjestelmällä, koska tässä on ensin tuollainen perusvaatimus, lista ja sitten vapaaehtoiset vaihtoehdot, joihin viljelijät voivat ryhtyä. Kun ajatellaan tätä uutta ehdollisuutta, joka kattaa 100 prosenttia suorista tuista, ja sitten kakkos pilarin toimenpiteet tulevat täydentämään näitä. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä kaksia järjestelmiä, joita meillä on esimerkiksi viherryttämisen äh, suhteen, korvataan yhdellä. Jäsenvaltiot äh, suunnittelevat yksityiskohdat ja sopeuttavat määräykset paikan päällä. Tässä otetaan esimerkiksi eri toimenpi- viljelytoimenpiteet huomioon, koska halutaan vähentää viljelyihin kohdistuvaa taakkaa. Konkreettinen esimerkkini tässä liittyy esimerkiksi vuoroviljelyyn, joka korvaa aikaisemman toiminnan viherryttämisen osalta. Ja jos katsomme tätä esimerkkiä, tällä hetkellä viherryttämisessä meillä on vaatimus viljelyn monipuolistamisesta ja kaikki kriteerit on ankkuroitu EU-lainsäädännössä, joten tällä hetkellä meillä on neljä kriteeriä, jotka ovat selkeästi lainsäädäntöön ankkuroituneita. Eli tässä on, on viljelykasvien osuudet määritelty, eikä tätä yhden koon periaatetta voida kaikissa järjestelmissä käyttää. Ja, ja myöskin erilaiset järjestelmät ovat tämä on ollut hankalaa niille, koska he ovat joutuneet tätä noudattamaan, joten tulevaisuudessa me ehdotamme yhtä EU-standardia liittyen vuoroviljelyyn. Se on määritelty EUn standardiksi, mutta EUn täytyy suunnitella täytäntöönpanoa silmällä pitäen, millaisia ehtoja tässä tullaan noudattamaan. Ja tämä on riittävän joustavaa, että jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon ympäristö- ja ilmastoedut kun ajatellaan paikallisia toimia. No, otetaanpa esimerkki nyt esimerkiksi maitotila vaikkapa vuoristoalueella. Ja tämä perustuu nurmimaahan, eli siellä on siis kotieläimiä ja tämän lisäksi hänellä on myöskin viljelykasveja pelloilla jonkun verran, mutta tämänhetkisen viherryttämis- ja viljelyn monimuotoistamissäännön mukaisesti hän joutuu ehkä viljelmään vähintään 5 prosenttia maapinta-alastaan tiettyä viljelykasvia, koska lainsäätäjä näin vaatii. Ja hänen täytyy tehdä tämä, jos hän haluaa saada viherryttämismaksut. Joten tämä aiheuttaa lisäkustannuksia viljelijälle, eikä se tuo ehkä mitään lisää hyötyä ympäristön tai ilmaston kannalta, koska siellä toimitaan jo siten, että, siten, että ei haitata ympäristöä, eli noudatetaan näitä hyviä sääntöjä. Tulevaisuudessa me tulemme poistamaan tällaiset rajoitteet viljelijöitä. Jäsenvaltiot määrittelevät vuoroviljelyvaatimukset ja tässä otetaan huomioon erityispiirteet ja elementit jäsenvaltioiden alueella niin, että viljelijä tekee sellaisia asioita, joita hän jo tekee ilmaston ja ympäristön puolesta. Sitten vielä toinen esimerkki. Tämä liittyy ekologiseen alaan. Tällä hetkellä osa, no siis jäsenvaltio voi päättää, että ekologiselle alalle, ekologisen alan kuuluu osa tiloista ja täytyy varmistaa, että siellä noudatetaan lainsäädännön, lainsäädäntöä, jos on esimerkiksi on esimerkiksi viljelyalan ympärillä tiettyjä muita kasveja. Ja sitten hän ylittää tuon maksimileveyden, niin silloin tuota loppuosaa ei lasketa ekologiseksi alaksi, koska hänen täytyy pitää kiinni äh, niistä maa, maanviljelyyn liittyvistä toimenpiteistä, jotka tälle alueelle kuuluvat. Joten tässä ainoastaan tietty leveys otetaan huomioon eikä muut osat, joten hän menettää osan potentiaalistaan ja kapasiteetistaan täyttääkseen nämä ehdot. Ja tulevaisuudessa ei ole enää mitään tällaisia maksimileveyksiä EU-tasolla, joten esimerkiksi eri EU-maissa koot voivat olla erilaiset. Jäsenvaltion täytyy taata, että jäsenvaltiot määrittelevät nämä ja ottavat huomioon myöskin paikalliset olosuhteet. Ja kolmas esimerkkini liittyy nuoreen viljelijään, ja teen tässä hiukan nyt eroa, äh, kun ajatellaan nyt sitten tätä suoraa tukea ja sitten maaseudun kehittämistä nuorten viljelijöiden osalta. Tietysti sukupolven vaihdos on tässä tärkeää ja halutaan myöskin YMPtä käyttää, jotta tilanne, tilannetta voidaan parantaa. Tällä hetkellä meillä on määräyksiä sekä ykkös- että kakkospilarissa, äh, aina lähtien määritelmästä. Meillä on eri määritelmä nuorten viljelijöiden osalta. Ja tulevaisuudessa on vain yksi määritelmä, jotka perustuvat ikärakenteeseen, väestön ikärakenteeseen. Tämä helpottaa nuorten viljelijöiden elämää. He tietävät, että he ovat nuoria viljelijöitä YMPn yhden määritelmän mukaisesti. He tietävät, mitä heidän täytyy noudattaa, eikä heidän tarvitse tehdä kahta erillistä hakemusta. Ja jäsenvaltiot voivat tarjota johdonmukaisen kehyksen sukupolven vaihdoksen osalta, eikä tarvitse hyppiä ykkös- ja kakkospilarin välillä. No sitten kelpoisuusvaatimukset. Me olemme vähentäneet niitä merkittävällä tavalla nyt, jota esimerkiksi saa, voi saada suoraa tukea. Tässä täytyy vain neljä kriteeriä täyttää verrattuna kymmeneen, joita tällä hetkellä on. Jäsenvaltiot voivat totta kai päättää, jos he haluavat soveltaa muita kriteerejä, jos he haluavat esimerkiksi sopeuttaa tiettyjä elementtejä sä haluat rohkaista ehkä tiettyjä ryhmiä ja tiloja tulla mukaan. Jos nyt katsomme toisen pilarin näkökulmasta, Meillä on tukea nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiselle ja jälleen kerran me tulemme yksinkertaistamaan paljon aina lähtien liikkeelle määritelmästä. Me vähennämme merkittävällä tavalla näitä ehtoja 15 viiteen. Jos nyt sitten analyysit osoittavat, että tämä ei sovi, jäsenvaltio voi allokoida vähimmäistukea maaseudun kehittämiseen, koska jäsenvaltioilla on velvollisuus käyttää vähintään 2 prosenttia tai 2 prosentin summa ykköspilarin budjetista varmistaakseen tuen sukupolven vaihdokselle, mutta ne ovat täysin, voivat toimia joustavasti, käyttää tätä summaa siinä mielessä, että miettivät, mitä he haluavat tehdä, jotta tämä sukupolven vaihdos toimii. Tämä voisi tulla ykkös- tai kakkospilarista, se voi olla yhdistelmä tai paketti. Nyt siirtyisin toiseen esimerkkiin. Tämä koskee nimenomaisesti maaseudun kehitystä. Kyseessä ovat investoinnit. Nykyisessä YMPssä säännöt ovat hyvin kuvailevat, eivät, eivät eivätkä aina ota tuen saajien tilannetta huomioon. Meillä on hyvin paljon sellaisia tilanteita, joissa tukikelpoisuusehdot saattavat sulkea pois yrityksiä, jotka todella tarvitsisivat tukea ja joiden pitäisi päästä mukaan ohjelmiin. Uuden ehdotuksen mukaan tukikelpoisuuskriteerejä laskettaisiin 13.7 vaatimukseen ja säilytämme vain ne, jotka ovat tarpeen, jotta voisimme puuttua tiettyihin erityis- seikkoihin YMPssä. Esimerkiksi jos meillä on kasteluinvestointeja, täytyy vielä varmistaa se, että ne vastaavat, niiden ehdot vastaavat vesipuitteen säännöstöä eivätkä uhkaa muuta vesipolitiikkaa alueella. Jäsenillä on kuitenkin mahdollisuus määritellä sääntöjä, joita kipeästi kaivataan selkeästi, jotka ovat hallinnollisesti ja muuten perusteltuja ja jotka ovat tarpeisiin kohdennettuja. Jäsenmaille, jotka käyttävät eräitä, sanoisinko, suurempia hallinnollisen taakan helpotuksia ja myöskin viljelijöille suurempia helpotuksia on tämä ehdotus, jonka nyt teemme, siirtyä pois maksuperusteisesta järjestelmästä. Tämä on hyvin suuri mahdollisuus yksinkertaistamiselle. Nykyjärjestelmä on monimutkainen ja luo hyvin paljon hallinnollista taakkaa ja taakkaa viljelijöille. Nykyjärjestelmä vaatii ö, ähm, yksittäistä ö, ähm, oikeuksien tunnistamista, äh, eri datan, vuotuisen datan tunnistamista – erilaisia ilmoituksia, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Ja ainakin neljän edellisen vuoden tietojen välitöntä tarkistamista kun maanviljelysmaata siirretään viljelijöiden, täytyy myöskin ottaa huomioon tukioikeuskysymys. On olemassa riski, että he menettävät tukioikeuden tai reservin siihen, tai kun näitä oikeuksia siirretään, riskejä syntyy. Viljelijän ei ole pakko kaikkia tukioikeuksia ilmoittaa hallinnolle hyvin tiukkojen aikarajojen puitteissa, elleivät he näin tee, heille seuraa vaikeuksia kun tuensaaja tai viljelijä tästä reservistä hakee tukia, hänen täytyy täyttää erityishakemus ja toimittaa sitä tukevat asiakirjat. Jäsenmaiden täytyy arvioida hakemukset ja varmistaa, että ne vastaavat reservin tukikelpoisuussääntöjä. Ja jäsenmaiden täytyy myöskin prioriteettikriteerejä soveltaa tai kaikkia digioikeuksia tietyissä tapauksissa arvioida. Tämä koskee kaikkia viljelijöitä. Ja kaikkien viljelijöiden täytyy tässä järjestelmässä tietää, että tämän kaltainen tykioikeus oli tarjolla. Jäsenmaiden täytyy myöskin käänteistä tukioikeussäädöstöä käyttää. Tämä tapahtuu vuotuisella tasolla, määritellä kahden vuoden tasolla kunkin viljelijän tukioikeus ja tietojärjestelmästä perua reservin koskevat osuudet. Ja huomaatte, kuinka monimutkainen tämä järjestelmä on. Kaikki hallinnolliset toimet, jotka tässä mainitsin, muuttuvat nyt tarpeettomiksi tuki oikeudettoman järjestelmän myötä. Tämä on mahdollinen tapa ähm, hallinnollista taakkaa yksinkertaistaa suorien tukien osalta ja tämä helpottaa myöskin viljelijöiden paperityötä, joten olkaa hyvä ja kiinnittäkää huomiota erityisesti tähän kohtaan, kun tukioikeusjärjestelmää puretaan, on yhä mahdollista jäsenmaille käyttää tätä järjestelmää, ja jos äh, jäsenmaat päättävät käyttää tukioikeusjärjestelmää, me tarjoamme tiettyjä yksinkertaistamisia heille. Ensinnäkin maksujärjestelmä on yhä voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaa ei joutuu tämän ensimmäisen mallin mukaista hyvin monimutkaista järjestelmää käyttämään. Kun reservin ensimmäinen osio on purettu, jäsenmaa joutuu myöskin varmistamaan sen, että että Äh, viljelijöiden perusteltuja odotuksia noudatetaan, kuten myöskin muita vaatimuksia. Lähentymissä alueella jäsenmailla on enemmän varaa kuin nykyjärjestelmän alla. Lopultakin äh, taloudelliset äh, katot ja mahdolliset varaukset ovat asioita, joita jäsenmaat yhä voivat säilyttää, ne eivät ole mukana tässä komission ehdotuksessa. Nyt voisimme tarkastella hiukan enemmän seuraavaa vaihetta, joka koskee valvontaa ja sanktiojärjestelmää. Ensinnäkin haluaisin puhua hiukan uuden teknologian käytöstä se voi tuoda todellista yksinkertaistamista vuonna 2020 jälkeen viljelijöille. Uuden teknologian käyttö on avainroolissa yksinkertaistamisessa muiden ratkaisujen rinnalla ja uusi YMP todellakin ohjaa uuden teknologian käyttöä. Me olemme jo aloittaneet tämän työn, modernin teknologian käytön, ja te tiedätte, että me asteittain pyrimme ottamaan sen mukaan käyttöön ja olemme soveltaneet tätä jo nykyisessä lainsäädännössä. Toivomme, että työ tulee jatkumaan menestyksellä tulevaisuudessakin. Nyt haluaisin puhua valvonta mahdollisuudesta käyttää Kopernikusta tiedonkeruussa. Tämä tulee helpottamaan ja yksinkertaistamaan viljelijöiden elämää satelliittien käyttäen tieto, jota kerätään automaattisesti, voi helpottaa ähm, elämää. Äh, me saamme nyt viikoittain kulkevien satelliittien myötä hyvin tarkkaa tietoa. Ja tässä toisessa esityksessäni tulen esittämään sen, kuinka kuivuuden valvonta ja äärimmäisten sääolosuhteiden valvonta satelliittien äm, avulla on kehittynyt kehittynyttä nykyisin. Viljelijöiden antama viljelylehkotieto ja jäsenmaiden jo olemassa oleva tieto liitetään satelliittitietoon. Meillä on hyvin korkeatasoinen automatisoitu järjestelmä, jonka tarkoitus on pyrkiä siihen, että ihminen joutuu toimimaan vain, kun se on aivan ehdottoman välttämätöntä. Tämä liittyy valvonta- ja tarkistustoimiin. Jäsenmaiden tulee pyrkiä siihen, että heillä on mahdollisimman kattavaa, luotettavaa tietoa. Ähm, he saavat siis äh, viljelylohkotietoa ja tiedot satelliiteista ja näin he voivat äh, oikealla tavalla myöntää tukia. Eli tämä on klikkauksen perustuva lähestymistapa. Viljelijä hakeessaan tietoa vaan tarkastelee sitä tietoa, joka järjestelmässä on jo olemassa. Hän joutuu korjaamaan vain virheet, jos niitä on. Muutoin hän voi vain klikata ja vahvistaa, että tiedot ovat oikein. He, hän ei joudu käymään uudelleen läpi kaikkia vaatimuksia hakemuksissa, kuten nykyisin tapahtuu. Sen jälkeen, kun olemme käyneet uuden teknologian mahdollisuuksia läpi, haluaisin tarkastella nyt hiukan jousto mahdollisuuksia valvonta- ja sanktiojärjestelmässä. Tiedän luonnollisesti, että uusi järjestelmä on aiheuttanut hyvin paljon kysymyksiä tähän mennessä. Ja todellakin komission äh, ehdotuksessa on mukana mahdollisuus ajaksessa sääntöjen yksinkertaistamista Euroopan unionin tasolla koskien valvontaa ja sanktioita. Me emme halua purkaa tätä järjestelmää. Se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi YMPn äh, täytäntöönpanossa vuosien aikana. Euroopan unioni ei tule sanelemaan ajaksi sääntö, sääntöjä uudelleen valvonnan ja sanktioiden osalta, eli me säilytämme järjestelmän, mutta annamme jäsenmaalle enemmän joustoa sen käytössä. Me emme tule Euroopan unionin tasolla sanelemaan pikkutarkasti kaikkea. Jäsenmaat voivat geospatiaalisia paikkatietoja soveltaa, kuten nykyisinkin. Mutta hakemukset ja sanktiot niiden myöhästymisen suhteen. Esimerkiksi se, että hakemus jätetään 15. kesäkuuta jälkeen aiheuttaisi sanktioita, muuttuu. Tämä antaa paljon enemmän toissijaisuusvaltaa jäsenmaille. Kun meillä on enemmän toissijaisuutta, jäsenmailla on enemmän harkintavaltaa jouston suhteen, valvonnassa ja sanktioissa, vaikka mittaustoleranssi ja viljelylohkeen tunnistamisjärjestelmä – tulevat säilymään Euroopan unionin tasolla. Äh, Euroopan unionin tasolla ei tule olemaan enää äh, kuvailevia ehtoja. Jäsenmailla on enemmän äh, harkintavaraa pienissä eroissa, esimerkiksi siinä, missä tapauksessa sanktioita sovelletaan. Eli nyt me pyrimme pääsemään pois siitä mallista, jossa me sanelemme kaiken omalla tasollamme. Jäsenmaat voivat omien erityistilanteensa mukaan käyttää harkintaa, omien järjestelmiensä mukaan käyttää harkintaa. Jäsenmailla tulee yhä olemaan yleinen velvollisuus suojella unionin taloudellisia intressejä, valvoa toiminnan laillisuutta, välttää petoksia, jakaa sanktioita ja periä takaisin perusteettomia tukia, mutta jäsenmäärä tulee olemaan mahdollisuus tehdä päätöksiä oman valvonta- ja sanktiojärjestelmänsä suhteen, sen tason, tyypin ja annettavien sanktioiden suhteen, ja tämä jousto yhdessä sen kanssa, että jäsenmaat voivat tukikelpoisuusehtoja määritellä tulevaisuudessa itsekin, tekee mahdolliseksi räätälöidä paremmin tilanteen kutakin jäsenmaata koskien. Hallinnollisen taakan vähentäminen siis ja todennäköisesti valvontapaineen vähentyminen viljelijöiden tasolla on tulos tästä uudistuksesta. Nykyisin painetta on aivan liikaa viljelijöille kuten myöskin hallinnollista taakkaa. Tämän jälkeen voisi mennä tukikelpoisuuteen koskien maata. Meillä on erilaisia sääntöjä siitä, mitkä ovat tukikelpoisuusehdot kutakin viljelymaata koskien esimerkiksi pensasaitoja tai ojia koskien. Pensaidat ja ojat on ennen laskettu maksimissaan kahteen metriin asti tukikelpoiseksi alaksi jäsenmaat voivat tulevaisuudessa kuitenkin räätälöidä tätä oman perinteensä ja erityisolosuhteidensa mukaisesti. Mainitsin jo tämän kuvailevana elementtinä aikaisemminkin. Jäsenmailla tulee olemaan mahdollisuus räätälöidä tilannetta oman tilanteensa mukaisesti. Mitä tulee sitten takeisiin. Tämä uudistus ei luo uutta hallinnollista taakkaa tai vähentää sitä. Tämä tarkoittaa sit, sitä, että me emme tule vaatimaan jäsenmaita vaatimaan, muuttamaan hallintoa, ähm, sertifiointijärjestelmät, Ajax, kaikki muutkin olemassa olevat järjestelmät tulevat yhä toimimaan Euroopan unionin osiota vähennetään merkittävästi ja suoraan viljelijöihin sovellettavia Euroopan unionin sääntöjä emme enää tule käyttämään, eli me tulemme suoran tuen saajan Euroopan unionin välisen linkin purkamaan lopullinen tulensaaja, tulensaaja tulee olemaan yhteydessä jäsenmaahan. Tämä liittyy komission tilintarkastuksessa esiin tulleisiin väärinkäytöksiin. Me tulemme olemaan itse kentällä valvomassa yhä vähemmän ja vähemmän. Komissio tulee olemaan sertifioiva elin ja se tulee olemaan äh, yhden tarkistuksen li- mallin linjoilla. Vain niissä tapauksissa, joissa hallinnossa ilmenee suuria puutteita, me tulemme puuttumaan asiaan. Me tulemme siis tarkastamaan sen, että järjestelmä toimii oikealla tavalla. Tämä liittyy rahoitusoikaisuihin. Me tulemme toimimaan niin, että meillä on tulevaisuudessa paljon enemmän toimintaohjelmia, jotka liittyvät sääntöjen mukaisuuteen. Vielä yksi asia. Jos nyt menisin seuraavaan osioon. Jos me haluamme politiikkaa, joka on tulos pohjaista. Meillä täytyy olla selkeämmät yhteiset tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla indikaattoreita ja raportointia. Me ehdotamme tasapainotettua lähestymistapaa, äh, jossa pyrimme yhteisiin tavoitteisiin, mutta me haluamme äh, indikaattoreita yksinkertaistaa mahdollisimman paljon. Me olemme säilyttäneet vain ne, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ottamaan huomioon politiikan tavoitteet, ja me tulemme poistamaan tarpeettomia indikaattoreita. Tämä tekee mahdolliseksi vähentää indikaattoreiden määrää. Niitä leikataan noin puolella uskoakseni. Toisekseen viljelijät, heille tulee, ei tule juurikaan mitään uusia tietovaatimuksia, raportointivaatimuksia. Tämä johtuu siitä, että meillä on uusi järjestelmä käytössä. Tämän lisäksi uusi teknologia tulee auttamaan ei vain politiikan kehityksen arvioinnissa, vaan myöskin sen toimeenpanossa ja valvonnassa. Indikaattoreiden lisäksi me olemme raportointivelvollisuuksia virtaviivastaneet jäsenmaissa. Meillä on niin paljon erilaisia raportteja YMPn alla, että meillä tulee olemaan tulevaisuudessa vain yksi yhteen tulosraportointiin pohjaava yksinkertaisempi malli. Me emme tule siis vaatimaan toisaalta taloudellisia tietoja, toimeenpanotietoja, toisaalta kaikki tämä tulee olemaan mukana yhdessä yhtenäisessä vuotuisessa tulosraportissa. Tämä tulee luonnollisesti auttamaan, uusi teknologia tulee auttamaan luonnollisesti tämän tiedon käsittelyssä ja raportoinnissa. Me etsimme nyt tällä hetkellä kumppanuuksia. Me ehdotamme, että vastuuta siirretään komissiolta jäsenmaille, mutta emme ehdota vain tätä. Meillä on nyt todellinen mahdollisuus yksinkertaistaa asioita. Tämä voi kuitenkin vain toimia, jos kaikki toteuttavat yksinkertaistamispotentiaalin. Kun tarkastelimme uusia tapoja toteuttaa työtä, meidän täytyy välttää ylisäätely, houkutusta. Meidän täytyy varmistaa se, että toimet vastaavat paikallisia, alueellisia oloja. Meidän täytyy tehdä läheistä työtä siis jäsenmaiden kanssa. Jos me onnistumme tässä painottamaan tilannetta, tämä johtaa siihen, että UMP tulee vastaamaan alueellisia oloja ilman, että kaikkia oltaisiin määritelty Euroopan unionin tasolla. Koska me teemme yhteistyötä, haluaisin muistuttaa siitä, että teilläkin on roolinne YMPn yksinkertaistamisessa. On tärkeää, että muistatte, mitkä ovat yksinkertaistamisen tavoitteet koko tämän prosessin läpi. Me olemme olleet melkoisen menestyksellisiä omnibus asetuksen neuvotteluissa ja toivon ja uskon, että tulemme tässäkin uudistuspaketissa toimimaan yhtä hyvin yhdessä. Kansalainsäätäjän teillä on vastuu neuvoston kanssa säilyttää YMP mahdollisimman yksinkertaisena, jos me olemme siis menestyksellisiä teidän äänestäjänne tulevat teitä kiittämään tulevina vuosina ja toivon, että teemme hyvin menestyksellistä työtä yhdessä, jotta saisimme tämän työn hienosti päätökseen. Paljon kiitoksia. Tämä oli hiukan pitkä alustus, mutta tässä oli paljon asiaa, joka tuli tuoda esiin. Tämä vastaa komission jäsenen heinäkuussa neuvostossa tekemää esitystä. Hän ei valitettavasti päässyt itse paikalle tänään, joten olen täällä hänen tilallaan, mutta toivottavasti onnistun aivan saman viestin teille välittämään. Kiitoksia. Kiitoksia tämä esitys oli hiukan pidempi kuin mitä oli suunniteltu. Oli vaikea sitä lyhentää. Tässä oli hyvin kattavaa tietoa. Pyydän ymmärrystänne sille, että käyttäisitte vain lyhyen puheenvuoron, sillä meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla käsiteltävänä. Yksi minuutti per henkilö. Edustaja Dess. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Dumitri komission raportin esittelystä. Mitä enemmän, kuunnellista enemmän uskon. Minä olen ollut 28 vuotta parlamentin jäsen ja 28 vuoden ajan olen kuullut yksinkertaisemisesta ja byrokratian vähentämisestä, mutta jokaisen uudistuksen myötä byrokratia on lisääntynyt. Viimeisimmässä uudistuksessa komissiolle eh, totesimme, että on, byrokratiaa on tullut lisää 15 prosenttia mutta komissio ei kuitenkaan ollut valmis hyväksymään parlamentin ehdotuksia. Jos nyt todellakin halutaan vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa politiikkaa, niin voisitteko vakuuttaa minulle, että maatalouden pääosastolla voidaan sitten puolittaa henkilöstön lukumäärä, jos näin ei ole. En usko, että tästä tulee yksinkertaisempaa. Viime vaalikaudella me arvioimme delegoituja säädöksiä ja komissio tästä on tehnyt näin mutkikasta. Ja siksi minä en luota tähän komissioon ja usko, että se tälläkään kertaa tapahtuu todellista yksinkertaistamista. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin äh, vierastamme, joka on ollut äh, hyvin tyhjentäjä, tyhjentävä ja hyvin paljon kiinnost... kiittäisin tästä. Ne tulee yksinkertaistamiseen. Aivan varmastikin me tulemme jatkamaan työtä, jotta voisimme teitä auttaa tässä työssä. Minulla on tiettyjä kysymyksiä kuitenkin, mitä tulee tähän kansallistamisajatukseen, joustoon ja siihen vakavaan riskiin, joka sisältyy YMPn uudelleen kansallistamiseen. Euroopan parlamentti saattaisi jäädä sivuun tästä prosessista. Ja erityisesti näin saattaisi mennä niissä maissa, joissa kansallinen maatalouspolitiikka ratkaistaan alueen tasolla eikä kansallisella tasolla. Kiitos esityksestä. Joka tapauksessa näiden esitysten jälkeenkin jälleen kerran jää enemmän kysymyksiä mieleen kuin tässä kuullaan vastauksia. Me emme kuvittele tätä todellakaan näin yksinkertaiseksi, että että tämä yksinkertaistaminen tulee saavuttaisi viljelijätkin? Eikö tule sitten ole, tuleeko olemaan niin, että viljelijöihin ei kohdistu valvonnan valvontaa? Tämä on sellainen kysymys, joka on avoin. Miten tullaan viime kädessä jäsenvaltioissa järjestämään näitä raportointivelvollisuuksia, mitä se tulee näyttämään? Minä uskon edelleenkin, että tilintarkastustuomioistuin haluaa edelleenkin tietää täsmällisesti, mihin rahat menevät, ja meidän kannaltamme on vaikeaa, että toteutetaan todella yksinkertaistamisia. Nämä olisivat ne tärkeimmät asiat, jotka minulle nyt tällä hetkellä nousevat mieleen. Ensi viikolla voimme varjoistelijoiden kanssa ja komission kanssa keskustella eri kysymyksistä. Euh, euh, Mikrofoni. Oui, merci pour cette présentation. Je voulais... Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin vain yksinkertaisesti sanoa, että me kuulimme tässä paljon YMPn toissijaisuudesta ja yksinkertaistamisesta ja kuulin paljon sanottavan sanktioista, joita annetaan viljelijöille. Ja viljelijänä minun täytyy sanoa, että minä en usko hetkeäkään siihen, että YMPtä yksinkertaistettiin. Tämä on aivan huiputusta. Ja komissio puhuu tässä yhteydessä YMPn toteuttamisen toissijaisuudesta, vastuunantamisesta jäsenmaille. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että nämä tuet myönnetään suoraan jäsenmaille eurooppalaisten ohjelmien ulkopuolella. Tämä kohte koskee 15 miljoonaa nykyisin. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä kattavasta esityksestä niin kuin jo täällä edustaja Dess sanoi, viljelijät tässä useiden vuosien jälkeen epäilevät sitä, että jotakin yksinkertaistamista tapahtuisi. Olisi hienoa, jos voisitte kertoa, että millaiset nuo hallinnolliset kustannukset tällä hetkellä ovat. Miten arvioitte sen, miten kustannukset vähen, vähenisivät yksinkertaistamisen jälkeen? Onko kyse konkreettisista luvuista? On arvioitu, että yksi käytetty euro byrokratian osalta käy hyvin kalliiksi. No, no sitten Puolan viljelijöiden ongelma on se, että suorat maksut ovat, eivät ole tasa-arvoisia ja tämä pitäisi loppua. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä esityksestänne. Kuten puheenjohtajakin jo sanoi, on monia yksityiskohtia, joista konkreettisesti haluaisin ottaa esille teidän kysymyksiä. Te puhuitte näistä tukioikeutuksesta ja koko tästä menetelystä, joka liittyy siihen, miten näitä oikeuksia, tukikelpoisuutta voidaan liittää miten, sitä voidaan, miten se voi liikkua ja minä haluaisin tietää, että tämä todellakin on hyvin mutkikas järjestelmä, mutta mikä tulee olemaan tämä muutos? Kysymys on hyvin konkreettinen. Ajatellen tätä strategista suunnittelua ja siihen liittyvää tukikelpoisuutta, voiko se jatkua sellaisena kuin se on jäsenvaltioissa vai tapahtuuko väistämättä niin, että täytyy tehdä uusi järjestelmä ja uusi, uusi jako? Tämä on se, minkä haluaisin kuulla teiltä. Ja mitä tulee nuoriin, tuki nuorille, se on tähänkin asti ollut mahdollista, mutta tämä systeemi, sitä haluaisin vielä siihen lisätietoa. Vielä viimeinen kysymys. Mitä tulee sitten rakennerahastoon, mitä hyötyä tästä tulee olemaan, olemaan sen kautta? Uh, thanks for... Kiitokset tästä esityksestä. Tämä oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Ja voisitte ehkäpä ottaa komission ja sen Hoganin työn tässä, kukaan ei huomaisi mitään. Kun ajatellaan nyt näitä uusia ehdotuksia ja järjestelmää, jonka tarkoituksena on pilari ykkösen luomus kansallista. Meillä on samankartainen järjestelmä tällä hetkellä YMPssä ja siihen liittyy useita ongelmia eli ongelmien omistajuus silloin, kun joku menee pieleen. Ja meillä on sellainen tilanne, missä viljelijät eivät ole tyytyväisiä ohjelmiin, joita Eurooppa äh, toi ja Euroopan komissio – tässä nyt sitten äh, sanoa, että no, tämä, äh, tästä päätetään kansallisesti ja viljelijä palaa sinne ja tämä ei koskaan ratkea ja ihmiset äh, sitten ovat epätoivoisia ja ohjelmat eivät toimi. Olisiko Euro- Euroopan tasolla joku, joka voisi ratkaista tilanneen? Kuka nyt tekisi viime kädessä ratkaisun, koska muuten meillä on sellainen tilanne, että mennään ensin äidin, sitten isän puheelle, eikä kukaan koskaan kerro, mitä tehdään. Pan poseł Bogovic. E, hvala. E, Zame bo ta politika uspešna takrat, ko... Kiitos. Tämä politiikka tulee olemaan menestyksekästä siinä vaiheessa, kun se on ystävällistä viljelijöiden suuntaan ja kun viljelijät eivät enää joudu pelkäämään uudistustoimia. Minä olen sen puolesta, että olisi vähemmän valvontaa, että käytettäisiin satelliitteja, myöskin digitaalistuminen on askel oikeaan suuntaan. Meidän pitää tietysti pitää enemmän arvossa läheisyysperiaatetta ja yhteisen maatalouspolitiikan täytyy sopeutua eri jäsenvaltion erityispiirteisiin. Luonto on hyvin erilaista eri osissa Eurooppaa. Minua huolestuttaa kuitenkin nämä ympäristötoimenpiteet ja se, että tässä joudutaan suoritusindikaattoreilla mittaamaan äh, tätä, esimerkiksi nimenomaan biodiversiteettia. Ja nämä, tässä tapahtuu kuitenkin vaihtelua vuodesta toiseen, ja minusta meidän ei pitäisi näiden indikaattoreiden osalta mennä liian syvälle. Äh, toivon, että näistä strategisista suunnitelmista ei tehdä niin mutkikkaita kuin esimerkiksi kumppanuussopimukset kohesion alalla, koska siellä – Tämä voi johtaa siihen, että vuosi tuiset valvonnat ovat siihen, että rahat maksetaan myöhässä. Ja, you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että periaatteessa nyt todellakin on korkea aika puhua yksinkertaistamisesta. Tiedämme, että maatalouspolitiikka on hyvin monimutkaista ja ehdotus on kyllä tervetullut periaatteessa, kun kyse on siitä, että pyritään yksinkertaistamaan tätä politiikkaa ja meidän pitäisi uskoa siihen. Mutta sitten meillä on pari kysymystä. Te puhuitte tästä kansallisesta strategiasuunnitelmasta. Esimerkiksi se eh, jäsenvaltio, mistä minä tulen, Italia, niin toisessa pilarissa eh, no, kansallinen suunnitelma, eh, e-, edellytykset ovat hyvin erilaiset esimerkiksi Sisiliassa ja Pohjois-Italiassa siellä, ne voidaan ratkaista ainoastaan paikallisesti. Minä pelkään, että tälla, tällainen kansallinen strategia on taas tällainen uusi ö, suunnitelma, joka sitten lisää byrokratiaa eikä vähennä sitä. No sitten kysymys indikaattoreihin liittyen minulle on kyllä selvä, mutta se mikä ei ole selvää, myöskään ehdotuksen lukemisen jälkeen, miten tuo pinta-ala mitataan ja mitä tapahtuu, jos indikaattoreita ei ö, tavoiteta, eli tätä tavoitetta ei saavuteta. Edustaja Bun. <clears throat> Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia vierailemme tästä alustuksesta. Tietenkin me kaikki haluamme yksinkertaistamista ja tämä esitys vain korostaa sitä tosiasiaa, että konkreettisia asioita tulisi tehdä yksinkertaistamisen eteen. Luonnollisesti meillä oli kymmenen kriteeriä nuorille viljelijöille, nyt niitä on neljä meillä on tällaisia askelmia yksinkertaistamista kohti. Kuitenkin minulla on sellainen tunne, että te moneen kertaan käytitte ilmaisua jäsenmaat tulevat voimaan. Minä tässä mainitsen vain Romanian. Ihmisiä aina huolestuttaa se, mitä Bryssel tekee. Teidän pitäisi ottaa tämä huomioon. Te sanelette ehdot. Vaikka niitä on vähemmän, ne pitäisi toimeenpana kansallisella tasolla ilman, että jäsenmaat turhaan monimutkaistavat viljelijöiden elämää. Brysselissä meillä on kaksi ehtoa ja sitten niitä on 20 yhtäkkiä jäsenmaassa. Rope. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin on paljon kysymyksiä. Millainen tästä yksinkertaistamisesta nyt sitten oikein tulee? jos kaikki jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi ja jos tulee vielä lisää ehtoja, viljelijöiden elämä muuttuu yhä mutkikkaammaksi. Te sanoitte, että tukijärjestelmä tulee muuttumaan ja jos virastot jatkavat toimintaansa, niin silloin kysymys on siitä, että eri virastot esittävät aivan liikaa erilaisia vaatimuksia. tässä olen yhtä mieltä heidän Dessin kanssa. Jos me pyrimme saamaan aikaan yksinkertaistamista, meidän tulisi myöskin vähentää sitten työntekijöiden määrää pääosastossa. Ehkä pitäisi myöskin vähentää 50 prosentilla työntekijöiden määrää jäsenvaltioissa. Silloin tästä tulee todella yksinkertaistaminen. Meidän pitäisi myöskin luopua indikaattorista. Minusta näyttää siltä, että komissio tässä yksinkertaista vaan omaa työtään. Kijkt, de boeren willen gewoon boer blijven, daar gaat het om. En als ik... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, ik zit hier, hier voor u, aan deze kant Nederland, als ik naar Nederland... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Alankomaista ja viljelijät sanovat, että me haluaisimme jatkaa viljelyä, mutta me haluaisimme vähemmän sääntöjä tehnyt, nyt tähtäätte kansallistamiseen, niin minulla olisi konkreettinen kysymys. Tuleeko olemaan palveluita, joita annetaan viljelijöille liittyen ilmastokysymyksiin, luomuun, eläinlääketieteellisten lääkeaineiden käyttöön kansallisella tasolla. Tähän liittyy myöskin kilpailukysymys. Kuinka me tulemme onnistumaan – sen huomioon ottamisessa? Neko. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta esityksestä. Me emme ole kuulleet näin hyvää esitystä pitkiin aikoihin. Miten te uskotte, että tulevan YMPn yksinkertaistamisen kautta – voitaisiin auttaa sukupolven vaihdoksessa niin, että saisimme enemmän nuoria viljelijöitä ja että biologinen monimuotoisuus lisääntyisi sen sijaan, että viljeltäisiin vain yhtä lajia. Onko nyt eroja pienten pk-yritysten ja suurten tilojen rahoittamisen osalta? Muistan tässä tuon maan keskittymisasian ja nuorten viljelijöiden tilanteen. Jos me emme nyt näitä poliitikkoja selvitä, yksinkertaistaminen ei tässä paranna biologista monimuotoisuutta eikä ja tässä tarvitaan sitten kuitenkin välikäsiä. Peter. Minusta haluaisin ensinnäkin sanoa, että kiitän johtajaa tästä hyvin selkeästä että Tätä pitäisi politisoida, vaan meidän tulisi kaikkia, kaikkien nyt lyödä päämme yhteen ja pyrkiä löytämään parhaat ratkaisut. Viljelijät, samoin kuin jäsenvaltiot, odottavat, että me autamme ja että meidän tulee parlamentin jäsenenä esittää ajatuksemme komissiolle löytää parhaat ratkaisut tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa varten – te mainitsitte lukuisia toimenpiteitä, joiden tulisi johtaa yksinkertaistamiseen. Meidän pitää vain sitten odottaa nähdäksemme, tapahtuuko näin myös käytännössä. Minä olen Kroatiassa äh, äh, nuorten viljelijöiden edustaja ja te puhuitte tästä menettelystä unohtavien osalta. Minä en kuitenkaan ymmärtänyt täysin sitä, mikä on tämä merkitys maksimi vuosimäärä. Tähän astihan meillä on ollut tällainen viiden vuoden raja, ja se on osoittautunut ongelmalliseksi. Se on ollut se aika, jonka puitteissa nuori viljelijä on velvollinen käyttämään tuen. Muuttuuko tämä nyt vai muutetaanko tätä? Mäkin kiitoksia tästä esityksestä Haluaisin kuulla, että milloin komissiolla oli tämä heureka hetki liittyen tähän ylibyrokraattisuuteen. Minä taistelin viherryttämisehdotuksia vastaan ja pyysin, että yksinkerta- yksinkertaisesti, mutta kuitenkaan näin ei tehty. Mutta hienoa, että tämä nyt tapahtuu. Eli vaikuttaa siltä, että annatte valvonnan takaisin jäsenvaltioiden käsiin. En usko, että jäsenvaltioiden viranomaiset haluavat tämän ottaa omiin käsiinsä. Ehkä haluatte kommentoida tätä, miten voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot eivät lisää tasoja, joita te annatte niille jo monimutkaiseen järjestelmään. No sitten nuoret viljelijät, monet kadotettiin, koska säännöt olivat niin tiukkoja myöskin eu ja jäsenvaltioissa. Tämä oli hyvin vaikeaa monille muille. No sitten nuo oikeudet. Tämä on todella monimutkainen järjestelmä. Miksi jäsenvaltio ei haluaisi yksinkertaisempaa järjestelmää? Voitteko antaa tästä esimerkkejä? Kiitos, edustaja Dantin. Kiitoksia. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys. Kuinka tämän uuden järjestelmän puitteissa te voitte taata sen, että ehdot, jotka annetaan yhdessä maassa viljelijälle, pätevät toisessakin maassa. Euroopan unioni on unioni. Yhteisen maatalouspolitiikan täytyy olla yhteisö, kuinka me takaamme tasapainon eri jäsenmaiden välillä viljelijöille eri maissa. Hyvät naiset ja herrat, nyt tässä puheen, puhelista on suljettu ja nyt pyydämme sitten lyhyttä vastausta jos haluatte vastata sähköpostitse näihin kysymyksiin, niin uskon, että edustajat voisivat tämän hyväksyä, sillä täydellinen, kaiken kattava vastaus olisi esitelmä suorastaan, ja se nyt ei syystä ole mahdollista. Kiitos. Huomasin, että te kaikki tuette yksinkertaistamista, mikä on hyvin rohkaisevaa. Olette hiukan epäileviä sen suhteen, teemmekö niin mutta voin sanoa teille, että me kylläkin aiomme tehdä sen ja haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Tietysti on paljon kysymyksiä eh, sen ymmärtämiseksi, mitä me esitämme. Me olemme jo alkaneet järjestää esittelyiden kanssa teknisiä eh, tapaamisia ja tätä me jatkamme. Uskomme, että tämä on hyvä mahdollisuus eh, antaa lisäselvitystä moniin kysymyksiin, jotka ovat luonteeltaan teknisiä ja antaa niihin vastauksia. Voisin käydä lyhyesti lävitse joitakin kysymyksiä ja pyrkentämään niihin vastauksia, mutta totta kai olen valmis vastaamaan konkreettisiin kysymyksiin lisää. Jos katsomme nyt näitä tukioikeuksia, minä käsittääkseni antoin teille listan, joka liittyy vaihtoehdoista, jotka jäsenvaltioilla on luopua tai pitää niistä kiinni tai saada aika yksinkertaisesti järjestelmään. järjestelmä, miksi jäsenvaltio pitää tästä kiinni. Jotkut syyt ovat kansallisia syitä, jotkin jäsenvaltiot ovat sellaisia, että niillä on järjestelmä, josta viljelijät pitävät ja viljelijät ovat, että järjestelmä jatkuu. Mutta totta kai tässä prosessissa varmastikin on viljelijöitä, jotka saavat paljon tukea tämän tukeukesjärjestelmän myötä, eivät kenties välttämättä enää tue sitä. On siis olemassa poliittisia ja paikallisia konteksteja, jotka liittyvät tähän, mutta tämä järjestelmä on joka tapauksessa yksinkertaisempi, koska ehdokkaat voivat pitää siitä kiinni tai luopua siitä, voi tehdä järjestelmästä yksinkertaisemman, mikä yksinkertaistaa kaikkien elämää. Jos jäsenvaltiot haluavat jatkaa tätä, miten ne pitää sitten tehdä? Huomasin, että on pelkoa sen suhteen, että tämä tapahtuu uudelleen kansallistamista, että ei tuo kohdella samalla tavoin kaikkia viljelijöitä. Me pyrimme samaan aikaan järjestelmän ja EUn säännöillä, joista me pidämme kiinni. Me haluamme säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan yhteisyyden, koska nämä säännöt koskisivat kaikkia ja niitä sääntöjä tarkastellaan. Ja kun me hyväksymme strategiset suunnitelmat yhteisen maatalouspolitiikan osalta, me teemme hyvin tarkan tarkistuksen sen osalta. Kaikki ohjelmat, joita jäsenvaltiot suunnittelevat tässä suunnitelmassa, niin täytyy vastata VTO-sääntöjä ja me tarkistamme tämän EU-tasolla. Sen lisäksi tarkistamme myös sen, että ehdotukset, joita jäsenvaltiot tekevät suunnitelmissaan, vastaavat näitä perussääntöjä. Me edelleenkin otamme käyttöön perussääntöjen nipun eu tasolla, mutta ne sitten sovelletaan erityisissä tilanteissa. Jos ajatellaan nyt vaikka vahvistettua ehdollisuutta, meillä on joukkosääntöjä, jotka ovat yhteisiä, mutta niitä voidaan sopeuttaa paikalliseen tilanteeseen. Ja me katsomme, että tämä, nämä yhteiset ulottuvuudet varmistavat yhteisen maatalouspolitiikan yhteisyyden. Kaikki tähtäävät siihen, että on sama tavoite ja me mittaamme tuloksen samalla tavoin. Meillä on yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä, joten kun näitä suunnitelmia arvioidaan ja hyväksytään, tulemme seuraamaan sitä logiikkaa, että kaikki noudattavat sääntöjä. Tulemme tietysti antamaan enemmän vastuuta jäsenvaltiolle. Siitähän tässä ehdotuksessa on kysymys, mutta me emme anna jäsenvaltioiden tehdä aivan mitä tahansa, koska me edelleenkin haluamme varmistaa sen, että no, myöskään ei rikota eh, EUn budjettiin liittyviä intressejä. Eh, meillä olemme siis sellaisessa tilanteessa, jossa me käymme keskustelua paljon komission lähestymistä vasta eh, tarkistuksiin. Ja tämä korkean tason yksilössämisryhmä, jota johti entinen komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, Eh, otti esille muun muassa sen, miksi komissio luo järjestelmää tarkastuksia ja sitten myöskin tarkastaa yksittäisiä transaktioita. Jos, jos tarkistetaan järjestelmää ja katsotaan ja todistetaan, että todetaan, että järjestelmä toimii hyvin, operatiivisesti hyvin, silloin jos sitten tarkistetaan yksittäisiä transaktioita, niin se merkitsee sitä, että ei luoteta siihen, että järjestelmä toimisi, joten me, meidän pitää olla valmiita tekemään järjestelmää koskevaa tarkastuksia, ja huolehtia siitä, että se vastaa sitten siitä, varmistaa sen, että varat käytetään sääntöjen mukaisesti. Jos järjestelmässä on puutteita, silloin sitten mentävä katsomaan jäsenvaltioiden kannalta tilannetta ja huolehtiva siitä, että jäsenvaltiot ryhtyvät korjaaviin toimenpiteisiin. Mietin, jos jäsenvaltiot eivät sitten taavu, saavuta indikaattorien mukaisesti tavoitteita, Meillä on olemassa sitten horisontaalinen äh, säädös, jossa on joukko toimia, joihin voidaan ryhtyä tässä prosessissa sen ehkäisemiseksi, että tulisi tilanne, jossa jäsenvaltiot eivät tuota tuloksia, mutta meillä on myöskin tiukempia toimia, jos katsomme, että korjaavat toimenpiteet eivät ole tehokkaita. Voimme vielä silloinkin puuttua tilanteeseen ja pidättää maksuja, joten meillä on välineitä edelleenkin sen varmistamiseksi, että ei, EUn taloudelliset intressit eivät tule loukatuiksi. Olen valmis vastaamaan teille, jos haluatte kääntyä komission puoleen. Voin tehdä tämän vastaamalla sähköpostissa tai muuten voimme tavata teknisen tason kokouksissa ja voin silloin sitten vastata näihin eri kysymyksiin. Ja, vielen Dank, Herr Forst. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin työjärjestyspuheenvuoroa. Ei voi olla niin, että komissio saa täällä tunnin puheaikaa ja parlamentin jäsenet vain 15 minuuttia. Me emme voi tällä poh- tältä pohjalta käydä keskustelua. Minä vaadin koordinaattorina, että jäsenten puheaika on vähintään yhtä pitkä kuin komission.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 Ruotsista Portugaliin asti kaikkialla hyvin korkeita lämpötiloja. Tämä vaikutti maataloustuotantoon, rehu, rehun niukkuus on vaikuttanut viljelijöiden tulotasoon. Eläinrehu, niukkuus, myöskin eläinten hyvinvointi on ollut uhattuna. Komissio on jo tässä ryhtynyt ensimmäisiin toimiin ja herra Dumitru tulee nyt sitten kertomaan meille hiukan yksityiskohtaisemmin tästä asiasta. Minä puhun lyhyesti ja annan puheenvuoron nyt sinulle. Mutta ei näin, ei niin pit, pitkään kuin äsken, 15 minuuttia. So, uh, all... Yritän puhua hyvin lyhyesti. Kiitoksia ensinnäkin, että annoitte minulle mahdollisuuden näyttää tämän tilanteen ja millaisiin toimenpiteisiin komissio ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, jotta voitaisiin puuttua tämän kesän hyvin hankalaan tilanteeseen – Haluaisin hyvin nopeasti näyttää teille, mitä Euroopassa on tapahtunut, kun ajatellaan säätä. Ja sitten näytän, millainen tämä vaikutus on ollut äh, maatalouteen, varsinkin viljelykasvien rehun tuotantoon ja mitä komissio nyt sitten on tehnyt ja vielä joutuu tekemään, jos me emme saa tilannetta hallintaan ja jos se ei parane. Minä pohjaan nyt esitykseni näihin karttoihin. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä, että tämä kesä oli sellainen, että sääolosuhteet olivat hyvin äärimmäiset. Kun ajatellaan sitä, niitä helleaaltoja, joita Euroopassa oli, mutta myöskin sadetta tuli hyvin paljon, joten ilmasto on muuttunut. Sade meni niille alueille, missä yleensä on ollut kuivaa, ja kuivuus sitten taas siirtyi näille sateisille alueille joten meillä oli kuivuutta hyvin merkittävällä äh, alalla Euroopassa ja tämä on vaikuttanut sitten kielteisesti mm, maatalouteen. No sitten Helle Aalo, tämä oli siis äh, heinä-elokuu äh, monissa Euroopan osissa. Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli heleaaltoja, jotka olivat pysyviä ja hyvin suurilla alueilla oli 6-8 astetta lämpimämpää kuin keskimäärin. Sitten eh, meillä oli vähemmän sadetta tai sateen puutetta, ja tässä te näette, että kuivuus eh, on siis vaikuttanut osaan Eurooppaa, ja tämä on vaikuttanut siihen, että kuivuus on jatkunut. No millainen vaikutus tällä oli? Ensinnäkin tässä laidunmaa ja rehun saatavuus Ja myöskin kun ajatellaan rehun saatavuutta talvella, niin tämä on vaikuttanut myöskin viljelyksiin. EUn ennuste osoitti, että kun ajatellaan tämän vuoden sadonkorjuutta, kyseessä on ollut 200, yli 200 tonnia, joka on 7 prosenttia keskiarvosta. Ja Tämä on kaikkein alhaisin arvio vuoden 2012 jälkeen sadonkorjuutta. Ja tässä kaikkein suurin pudotus on tapahtunut Baltian alueella, Skandinaaviassa, Itävallassa, Puolassa ja niin poispäin. Ja tämä on vaikuttanut perinteiseen vehnään. 17 miljoonaa tonnia, eli 9 prosenttia tässä on tapahtunut vähennystä. Sitten vaikutukset ohraan. Tilanne on samankaltainen kuin vehnän kohdalla. Tämä on koskettanut samoja alueita. Tämä on tavallista, kun ajatellaan viljelykasvien samankaltaisuutta. Ja sitten tässä on maissin tilanne. Tässä tilanne on hiukan sekalainen. Meillä on ollut hyviä olosuhteita Keski-Itä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, mutta olosuhteet ovat olleet huonot pohjoisessa Keski-Euroopassa. No sitten ensinnäkin vaikutukset hintoihin. Me olemme nähneet, kun ajatellaan rehu, viljaa tässä touko elokuun välillä lisäystä on tapahtunut 14 prosenttia Puolassa ja 13 prosenttia Ranskassa. Sitten myllyvehnän kohdalla – tilanne on johtanut siihen, että ne ovat kasvaneet 80 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnassa, 26 prosenttia Ranskassa. Hintojen kasvu tai nousu on vaikuttanut siihen, että, että kuluttajahinnat ovat nousseet ja viljelijät ovat saaneet vähemmän. No sitten laatu, no Ranskassa, Saksassa vaikuttaa olevan vielä hyvä, mutta keskinkertainen Bulgarissa romanissa. No, mitä sitten komission jäsenvaltiot ovat tehneet? Minun täytyy sanoa, että komissio toimi hyvin nopeasti ja me valvomme, tai olemme valvonneet tätä ähm, toukokuun alusta lähtien. Me olemme olleet jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin kaikilla tasoilla, ja komissio ja ministerit, tekninen palvelutaso ovat olleet yhteydessä toisiinsa – me halusimme ensinnäkin muistuttaa jäsenvaltioita siitä, mitä meillä nyt on äh, tässä käytettävissämme. Me olemme tehneet paljon selvennyksiä, olemme selittäneet, äh, että voidaan käyttää kaikkia maaseudun kehittämistoimia ja kaikkea, mitä voidaan käyttää viherryttämisessä, mutta meidän täytyy myöskin ryhtyä toimenpiteisiin ja me olemme ensimmäiset äh, poikkeukset esittäneet viherryttämissääntöihin, kun ajatellaan kesannointia, kesänointia ei voida jatkaa, koska sitten tuottoa ei tule. Ja sitten me olemme äh, muitakin poikkeuksia äh, tässä ottaneet käyttöön, eli saadaan enemmän ennakkoa, ja sitten myöskin poikkeuksia viherryttämiseen on esitetty. ja voi olla myöskin mahdollisuus saada 80 prosenttia valtion tukia, ja voivat aina myöskin käyttää de minimis apua Tämä tarkoittaa sitä, että voivat kompensoida 15 000 euroa per tila kolmen vuoden ajanjakson aikana. No sitten maaseudun kehittämisen kohdalla voidaan käyttää tuota, tuotannon jatkamista äh, ja voidaan myöskin tunnustaa erityisolosuhteet. Viljelijät eivät joudu maksamaan sakkoja, jos eivät noudata sääntöjä, koska olosuhteet ovat erityislaatuiset, on muita välineitä, esimerkiksi tulon vakauttamisjärjestelmää, erilaiset tuet, joiden avulla viljelijöille voidaan kompensaatiota maksaa, ja myöskin on tarvetta sopeuttaa tilannetta. Me, meillä on joitakin tapauksia, missä me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Pyrimme parantamaan ohjelmia, jotta tämä tapahtuisi, jos ohjelmaa muutetaan tällaisissa olosuhteissa. Oikeus lähtee liikkeelle siitä, kun tuo tapahtuma on käsillä. 14. elokuuta me hyväksymme ensimmäiset poikkeukset liittyen kesannointiin. Näin jäsenvaltiot korjasivat satoa jota käytettäisiin siis muuten ekologisena tilana tai monimuotoistamiseen. Niin me olemme käyneet keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ja nyt äh, keskustelemme äh, muistakin poikkeuksista ja näin voidaan siis rehua tuottaa ja jäsenvaltiot voivat sopeuttaa myöskin nyt äh, kylvöt, talvilajien kylvöt koska tässä nyt ei voida kunnioittaa tätä tavallista järjestelyä. Meidän täytyy puuttua tähän eri päätöksillä, jotta voimme muuttaa tilannetta. Mutta kerron jäsenvaltioille, että voivat käyttää myöskin force majeure tilannetta, eli ne voivat yksinkertaistaa ja viljelijät voivat hakea – ja heitä ei rangaista siitä, että mm, eivät velvoitteitaan täytä. Ja tässä joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla on siis näitä poikkeuksia, ja uusista poikkeuksista käydään keskustelua tänään, ja toivon, että voimme hyväksyä ne ennen syyskuun puolta väliä, jotta jäsenvaltiot voivat niitä nopeasti sitten soveltaa Ennakkomaksut, niistä me puhumme tänään myös maaseudun kehittämiskomiteassa. Eli nyt voidaan kasvattaa näitä 70 prosenttiin ja 85 prosenttiin maaseudun kehittämisen osalta ja maksetaan sitten lokakuussa joulukuun sijaan. Maksamme enemmän ja aikaisemmin, jotta viljelijät saat rahaa. Joten tähän mennessä me olemme tässä jäsenvaltioiden etuja ajaneet. Meillä on 17 jäsenvaltiota, jotka ovat hakeneet aikaisempia korkeampia etuksia ja sitten näiden poikkeusten yhdistelmä kiinnostaa 14 jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot, jos niillä on muita tarpeita, niin tulemme nämä lisäämään sitten komission ehdotukseen – ja hyväksymme päätöksen. Samanaikaisesti pyydämme kaikkia jäsenvaltioita kertomaan meille huomisen mennessä tilanteesta ja tulemme tekemään uuden arvioinnin, jossa katsomme, että tarvitaanko lisätoimia vai ovatko tämänhetkiset toimenpiteet riittäviä. Kiitos. Meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Jokaisella on minuutti aikaa. Nyt sitten Mennään oikeassa järjestyksessä. Edustaja Vaits. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Komissio tässä tapauksessa on toiminut äh, nopeasti ja tehokkaasti, mistä Euroopan maatoimimis haluan kiittää, mutta tässä on pelkästään oireiden torjunnasta. Todella kiinnostavaa on se, miten tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutusta maatalouteen voidaan vähentää millaisiin ennakoiviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ja miten tämä tulee näkymään uudessa tukijärjestelmässä. Ajattelen maaperän humuspitoisuuden kasvua. Olemmeko viimeinkin nyt ymmärtäneet, että humusmaaperät kestävät paremmin äh, kuivuutta ja myöskin pystyvät paremmin tallentamaan vettä, jos on runsaita sateita. Voimmeko me ymmärtää, että humusta voidaan käyttää myöskin äh, lannoitteena ja tulemmeko edistämään tätä? Ja yhä suurempien koneiden osalta niin osa voitaisiin katsoa, että kenties voitaisiin pienemmillä koneilla saada aikaan se, että maaperä ei tiivisty niin paljon kuin tällä hetkellä. Miten tulee sitten tällaisiin maatalouden ja metsätalouden ystävien miten tulee tuulen järjestelmiä, jos suojellaan tuudelta, menettyy muuttaa maatalousjärjestelmiä ja toivon, että se nyt viimeinkin on käynyt selväksi. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että nyt sain esittää tämän kysymyksen arvoisa pääjohtaja, yhteys tähän aikaisempaan esitykseen öö, on hankalaa, koska te se kerroitte tässä, että satelliitin kautta voitte saada tietoa, rajoittaa valvontaa, mutta nyt sitten kerroitte, että jäsenvaltiot esittävät tällaisen pyynnön. No, no, no kun ajatellaan yksinkertaistamista ja tätä tietoa, jonka saatte satelliitin kautta, niin tämä ei ole ollut välitöntä tietoa, mitä komissio on saanut tässä on kaksi toimenpidettä, eli välitön toimenpide, eli eh, tässä eh, eh, täytyy antaa eläinten laiduntaa ja niin poispäin. Tietyt viljelijät ovat päättäneet tehdä tämän heti, ja ne, jotka kunnioittavat rajoitteita, saavat sakkoja. Ja sitten tulee tietysti näitä kompensaatioita, jotka tulevat jälkeenpäin, mutta kun ajatellaan nyt näitä hellejaksoja, meidän täytyy reagoida välittömästi ilman, että odotamme monta kiloa paperia, eh, koska kaikki tiedot kuitenkin saadaan satelliitin välityksellä. Oui, eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni on samalla linjalla kuin kollegan uskoakseni. Huomaamme, että maanviljelys on ensimmäinen ilmastonmuutoksen uhri nykyisin, näemme sen tästä esityksessäkin. Ja siksi olen hiukan pahoillani siitä, että aikaisemmassa alustuksessa te ette puhuneet tästä ympäristö- ja ilmastoulottuvuudesta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Tilanne Liettuassa on hyvin mutkikas viime vuonna. Meillä oli äärimmäisen paljon sateita ja Siksi sato oli 50 prosenttia alhaisempi, nyt oli kuivuutta ja silläkin seurauksia. Ja tästä seuraa kysymys. Satojen ostajat eivät kuitenkaan halua nyt suostua kompromissiin. On olemassa sopimusvelvoitteita, jotka liittyvät siihen, että on toimittava tietty määrä. Ja kuitenkin sato on nyt pienempi. Voidaanko tässä käyttää fosmaso periaatetta ja poiketa säännöistä niin, että ei tule mitään sanktioita myyjien taholta? suur tänu, tõesti on olnud kaksi väga ehmatavat aastat ja ei oska arvata, että kas need... Kiitoksia. Tämä vuosi oli hyvin yllättävä ja se pelotti meitä. Me emme tiedä, että tapahtuuko tämä ensi vuonna tai seuraavana vuonna uudestaan. Monet ovat suhtautuneet skeptisesti ilmastonmuutokseen. Kaikki toimenpiteet, joista nyt käymme keskustelua ja joihin on ryhty, ovat hyvin tärkeitä. Ja jos nyt ajattelemme uutta YMPtä, meidän pitäisi ajatella enemmän riskin hallintaa, eli mitä teemme tulevaisuudessa, jos kohtaamme samankaltaisen tilanteen kuin tänä vuonna. Ehkäpä meidän ei tarvitse mennä Euroopan komission pakeille tulevaisuudessa. On selvää, että jäsenvaltiossa on aina sellaisia viljelijöitä, jotka voivat tehdä työtä millaisessa olosuhteessa tahansa. Tästä syystä me ehkäpä tarvitsemme neuvoja, että mitä me eh, teemme hyvin hankalissa olosuhteissa. Tämä on yksi niistä aihepiireistä, eh, joista pitäisi puhua silloin, kun puhutaan, uudesta YMPstä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös puhua siitä, että kuivuus on ollut hyvin erilaista. Minä olen ollut tuolla alueelta, jossa tilanne pelto toiselta on toisella, pelosta peltoon vaihtelee, on sellaisia peltoja, joissa on saatu todella upea vehnäsato ja sitten taas on sellaisia peltoja vieressä, joissa sato on 50 ja pienempi. Olisi tärkeää, jos jäsenvaltioiden verolainsäädännössä tapahtuisi jotakin, mutta olen ymmärtänyt, että komission torjuneen Saksan ehdotuksen, että olisi tapahtunut tällaista asteittamista vero-oikeudessa, ja komissiosen Phil Hogan hän sanoi, että, että on tuhottu 100 000 hehtaarin osalta öljykasvituotantoa ja nyt olisi tarve, olisi tarvetta näille valkuaiskasveille, mutta on kiellettyä näiden kasvisuolainen käyttö näillä alueilla. Ja minun äitin tulee sanomaan, että tämä ei kuitenkaan ole verrattavissa vuoteen 1937, koska silloin ei satanut huhtikuusta lokakuuhun tippaakaan, ja jos silloin oli ilmastonmuutos. Kiitos puheenjohtaja. Valtion tasolla on olemassa tukea, joka on 80 prosentista, joka seuraava vuotta on myös olemassa mahdollisuuksia, että tietyissä erityisolosuhteissa voidaan katsoa lajien monimuotoisuutta ja myöskin ottaa huomioon ekologinen, ekologiset piirteet ja myöskin pyrkään tämän tukea. Mutta tämä on kaikki sellaista kansallisella tasolla. Tässä komissiossa puhutaan paljon kestävyydestä ja ympäristöstä, mutta meidän pitäisi kuitenkin pitää ottaa huomioon tämä kuivuus, joka koskeuttaa, koskettaa tällaista Eurooppaa erityisellä tavalla. Ympäristömuotoisessa on kysymys siitä, että sertifiointi tapahtuu suuremmalla perinpohjaisuudella, koska se, se tapahtuu tasolla, joka on tosiasusperinnön mukaista, mikä sitten johtaa siihen, että varantuu se, että saadaan tukea yhteisön tasolta. Kiitos. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että Alankomaatkin otettiin huomioon. Te puuttuitte tilanteeseen heti toimin eh, ja olitte yhteyksissä viljelijäjärjestöihin, mutta meillä on kriisi, katastrofi näissä kaupungeissa. Meillä on vain noin puolet maissisadosta saatu ja eri viljelykset ovat kärsineet myöskin heinä. Mitä me sitten teemme, kun meillä ei ole satoa Brasiliasta tai Yhdysvalloista, kun apua nyt ei ole kovinkaan paljon aikaa saada enää riittävää apua. Tilanteet ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ja minäkin haluaisin keskustella siitä, kuinka koko maataloussektori voitaisiin valmistella tällaiseen tilanteeseen. Tilanteet ovat hyvin erilaisia Euroopassa eri maissa. On hyvin dramaattisia tilanteita. Eräät karjan kasvattajat ovat jopa joutuneet luopuneet karjasta, luopumaan karjastaan, kun rehua ei ollut. Minä toivoisin, että sanoisin, että komissio on toiminut oikealla tavalla, aivan oikein ja käyttänyt kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen, mutta pohdin, mitä kansalliset tahot voisivat tehdä. Ja sitten meillä on myöskin tämä verotuskysymys. Ja se tosiasia, että meillä on myöskin äh, omnibusjärjestelmä. Meillä on 20 prosentin tulomenetyksiä. Meillä on myöskin erityistoimenpiteitä, joihin on ryhdytty esimerkiksi Saksa on toiminut näin. Meidän täytyy aivan ehdottomasti auttaa viljelijöitä äh, suorin maksuin. Edustaja Viek. Kiitos. Nyt tässä on kuivuutta esiintynyt maaliskuusta lähtien ja tilanne on todellakin katastrofaalinen. Kun ajatellaan näitä suoria tukia ja viherryttäminen, nämä toimenpiteet eivät riitä sellaisilla alueilla, missä on paljon pk-yrityksiä. Me tarvitsemme rakenteellisia vastauksia näihin ongelmiin. Ja kun ajatellaan vesikastelumekanismeja, me tarvitsemme uuden järjestelmän kastelua ajatellen. Edustaja Vautman. Eh, Kiitos komission jäsen. Kiitos. Eh, eh, anteeksi, olemme kollegat ovat varmasti yhtä mieltä siitä, kun toteamme, että tilanne Euroopassa on todella hyvin dramaattinen. Myöskin Euroopan seurantakeskus on tehnyt tämän selväksi. Minulla olisi konkreettinen kysymys. Tämä vähimmäissääntö, eli 50 000 euroa kolmen vuoden aikajakson puitteissa, mutta viime vuosinahan on ollut erinäisiä katastrofeja, etenkin Belgiassa. Tämä summa ei riitä. Haluaisin tietää, voidaanko tätä vähimmäissummaa korottaa ja mitä täydentäviä toimenpiteitä me voimme vielä ottaa käyttöön. Tilanne paikan päällä on todella dramaattinen, on tehtävä enemmän, on toimittava luovemmalla tavalla, jotta maataloussektori pysyy hengissä Euroopassa. Mutta tämä merkitsee sitä, että pitää antaa todella konkreettista tukea viljelijöille, sillä vesi, jota ei ollut kesällä, voi tulla keväällä. Obrigado, diretor. Kiitoksia, arvoisa pääjohtaja. Minä tulen Portugalista, Atsoreilta ja kyseessä on Sari, joka on todellakin kärsinyt kuivuudesta. Kiitoksia tästä esityksestä. Portugalin hallitus yrittää yhdessä Euroopan unionin toimielinten kanssa ratkaista tämän ongelman. Maatalous Asoreilla pohjautuu maidon ja lihantuotannon. Ja tällä on todella hyvin, hyvin äh, suuria vaikutuksia viljelijöihin ja viljelyyn. Kuivuus ja hellejakso todellakin toi Portugalin taas äh, takaisin maailman kartalle ja lehdistöön. Puhuttiin metsäpaloista ja niin poispäin. Tämä on johtanut maaperän erosion ja tänä vuonna todellakin on sellaisia sääilmiöitä esiintynyt, myöskin sadetta, sadekausia, jotka vaikuttavat tuotantoon. On tärkeää, että me käymme keskustelua kuivuudesta, mutta on niin ikään tärkeää, että me emme voi käsitellä näitä sääilmiöitä erillään muista sääilmiöistä, esimerkiksi sateesta. Nämä todellakin ovat tiivisti toisiin yhteydessä. Koska on vähän asioita, jotka näin jakaisevat meitä tämän valiokunnassa. Aina sanotaan, että olemme kaikki yhtä mieltä, mutta emme ole kaikki yhtä mieltä. Täällä on sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että meidän pitää jatkaa vanhaan malliin – ja jos tulee katastrofi, niin sitten tulee rahaa Brysselistä tai jäsenvaltioista, mutta on sitten myöskin sellainen ryhmä jäsenet tässä valikunnassa, jotka ovat sitä mieltä, että pitää ajatella uudestaan, ajatella sitä, miten käsitetään maatalous, miten maatalous voidaan sopeuttaa osaksi ympäristöä. Ja se, että sanoit, että olimme kaikki yhtä mieltä, se ei ole totta, koska se, joka ei halua ajaa, ajatella, ajatella uudella tavalla ja vain vaatii rahaa katastrofien jälkeen, ei tule selviämään tulevaisuudessa. Buddha. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, uh, câteva considerații pe care trebuie să... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti voisin puhua omalta osaltani. Meidän pitäisi mielestäni kiinnittää seuraaviin asioihin huomio. Kuivuus alkoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kylvö oli hyvin vaikea. Tämän jälkeen sateet estivät äh, sadonkorjauksen ajoissa. Tämän vuoksi meillä oli ongelmia äh, rehun ja vehnän kanssa. Meidän pitäisi luoda mekanismeja viljelijöille niin, että he voisivat ostaa rehua etukäteen, aivan niin kuin kollegat sanoivat. Uskoakseni se, että heille maksettaisiin suorat tuet aikaisemmin olisi ratkaisu viljelijöille näin. Ne voisivat ostaa rehut ajoissa. Yes, thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset Euroopan komissiolle tästä esityksestä. Niin kuin jotkin kollegat sanoivat, tämä osoittaa, että riskinhallintavälineet ovat hyvin tärkeitä ja tulevassa YMPssä meillä voi olla hyvin vahvoja sellaisia. No toiseksi, mitä Tom White sanoi, me, meidän täytyy keskittyä maaperän laatuun myöskin yhteisessä maatalouspolitiikassa, myöskin tulevaisuudessa. Mutta mitä tämä kuivuus nyt sitten osoittaa on se, että riippumatta siitä, että onko perinteinen viljelijä vai luomuviljelijä, niin joutuu ongelmiin. Eli tässä on tärkeää, että meillä on joustavuutta säännöissä ja pidin siitä, mitä Agripääosasto on tehnyt tämän joustavuuden suhteen, mutta on paljon sellaisia sääntöjä, jotka ovat ympäristöpääosaston vastuualueella. Täällä on pari esimerkkiä. Se aika, milloin voi hakea äh, tukea. Kyseessä on tietty päivämäärä mutta sitten jos kasvit eivät kasva, sesonki, tai on, sesonki on pidempi, eli tässä tarvittaisiin paljon pidempi hakemusaikaa. Ja sama liittyy myöskin kyntöön. On olemassa sellainen ajankohta, minkä jälkeen näin ei enää voida tehdä, mutta sitten voitaisiin ehkä kylvää uudelleen esimerkiksi eläinrehuksi, joten tässäkin tarvitaan joustavuutta ja toivon, että seuraavalla kerralla saataisiin hiukan aikaisemmin selkeyttä tähän asiaan. Kiitos. Um, Kiitos. Komissio vastasi todellakin eh, ja kohtuullisen tehokkaasti tähän säätilanteeseen, mikä vaihtelee alueita jopa pienessä maassa kuin Irlanti, joihinkin jotkut maasta ovat kärsineet enemmän kuin toiset. Mutta pitkän tähtäyksen seuraukset, oletteko tehneet arviointeja eh, vesitilanteista eri kautta Euroopan ja rehutilanteista, koska monet maat joutuvat tuomaan rehua eh, ja myöskin mitä vaikutusta tällä on viljan kasvattajille, kun se on äh, sektori, joka on usein unohdettu myös tässä valiokunnassa, eikä, eivätkä sen alan toimijat tule olemaan iloisia siitä, jos kuvat kommentteja, että hinnat nousevat äh, kasvamaan. Ja sama koskee myöskin äh, perunan ja vihannesten tuottajia. Pitkällä tähtäyksellä, jos tällaiset sää ilmiöt tulevat säännölliseksi, silloin meidän täytyy todellakin reagoida siihen mukaan luettuna YMPn uudistuksessa. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tilanne osoittaa ennen kaikkea sen, että maanviljely on ensimmäinen ilmastonmuutoksen uhri ja se osoittaa myöskin, kuinka tärkeää on että meillä on riskien hallintavälineitä. Meidän täytyy toimeenpanna niitä paremmin seuraavassa YMPssä komissio tekee sen, mihin pystyy tämän ongelman suhteen ja auttaa tiettyjä jäsenmaita. Minulla olisi kaksi kysymystä. Meillä on nyt tällainen ongelma, joka koskettaa monia jäsenmaita. Myös minun maani kärsi tästä. Onko toimia, joita siis suunniteltu muitakin maita ajatellen? Ja sitten onko meillä tätä 30. elokuuta rajaa ajatellen sen jälkeen muita tietoja, onko meillä joitakin mahdollisuuksia toteuttaa siis lisäaputoimia muissa jäsenmaissa. Flanagan, minä en usko, että niissä neljässä ja puolessa vuodessa, jotka olen ollut täällä, että käsiä on noussut yhtä nopeasti, kun kysyttiin, että haluaako joku esittää kysymyksiä tästä aiheesta. Ja tähän on syynsä koska tämä on vaikuttanut kaikkiin, kaikkialla Euroopassa. Ei ole ainoastaan vaikuttanut, vaan kaikki tietävät, että meidän täytyy nyt puhua tästä ja tehdä, täytyy tehdä jotakin asian suhteen, koska joka paikassa on ihmisiä, jotka haluavat, että me teemme asialle jotain. Meidän täytyy todellakin tehdä jotakin lyhyellä aikavälillä. Mutta kysymys, joka minulla on komissiolle, on se, että jos tämänhetkiset ehdotuksenne YMPn suhteen jos niitä sovellettaisiin jo nyt, niin mikä muuttuisi, kun ajatellaan sitä nopeutta, miten maita autetaan tässä asiassa, mutta tärkeämpää, kun ajatellaan pitkän aikavälin suunnitelmaa, että mitä voidaan tehdä viljelyssä, jotta voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja varsinkin kun ajatellaan maanviljelyä ja metsänhoitoa, mikä nyt sitten tässä suunnitelmassa tekisi asiat paremmiksi? Kosciaska. Um, ähm, Puheenjohtaja, minulla on kysymys. Tulen Puolasta, joka on maa, jossa lähes 100 prosenttia kunnista on kärsinyt kuivuudesta. Ja alueillaan tapahtui, viime vuonna oli tuhoja alueilla myrskyjen vuoksi, ja nyt viime on päätetty maksaa 12 eh, miljoonaa euroa apua, mutta näitä rahoja vieläkään ei ole toimitettu. Siis tämä päätös tapahtui viime vuonna ja vuosi on kulunut reaktioilla, on todellakaan kovin nopea ja nuo kunnat eivät ole pystyneet rakentamaan tätä infrastruktuuriaan uudestaan. Kesäkuussa hallitus eh, teki artiklan 221 eh, mukaisesti hakemuksen tästä tuesta. Onko komissio jo not tehnyt konkreettisia päätöksiä, konkreettisia toimenpiteistä Puolan ja muiden maiden hakemusten osalta, jotka liittyvät tähän kuivuuteen, vai pitääkö meidän jälleen ottaa vuosi tai pitempään? Mitä konkreettisia to- varoja tullaan osoittamaan? Nikolson. Nikolson. Sorry, Chairman. Uh, uh... Anteeksi, puheenjohtaja. Kuivuus on hirveää. Olen kuullut näitä erilaisia äm, tarinoita, mutta sieltä missä minä tulen, niin on, kuivuus ei ollut ongelma, vaan meillä oli liikaa sadetta periaatteessa. Äh, se, mistä minä tulen, ehkäpä Marian Flanagan voi tämän vahvistaa, äh, jos meillä äh, oli sateita, ei pystytty kylvämään niin edespäin. Minä olen samaa mieltä, jos on ongelmia mm, saada äh, liete pelloille. Ja kyllä, kyllä minä olen samaa mieltä. Ähm, meidän täytyy olla joustavia. Ei kaksi vuotta ole koskaan samanlaisia. Minä muistan tämän. Äh, olen ollut hyvin, hyvin kauan äh, jo mukana, ehkä liiankin kauan aikaa. Eikä yksi ratkaisu sovi joka paikkaan Euroopassa. Meillä täytyy olla joustoja. Pakko sanoa, että Meillä tulee olemaan vakava rehuongelma tänä talvena, mutta te tiedätte, että eräät ihmiset, jotka ovat kaikkein vakavimmassa tilanteessa, ovat mukana. Kiitos. Kiitoksia. Ja tässä nyt Le Mondissa oli artikkeli viime viikolla. Tässä sanottiin, että Berlin on äh, ilmoittanut, että 340 000 äh, miljoonaa euroa annetaan viljelijöille kuivuuden jälkeen. Ja nyt sitten tässä on uhkana, että äh, suljetaan eri tiloja. Ja tämä osoittaa sen, että tämä on koskettanut hyvin monia tiloja. Saksa ja Ruotsi ovat päättäneet jo tukea naapurimaidensa kanssa näitä komissio pyrkii ratkaisemaan tämän kriisin. Kiitos. Dziękuję za pytania. Panie dyrektorze. Thank you very much. Kiitos. Allen vastaamalla joihinkin konkreettisiin um, kysymyksiin. <laughs> Ja ennen kaikkea, mikä olisi ollut tilanne, jos olisimme soveltaneet nykyistä ehdotusta YMPstä? Uskoakseni mahdollisuudet joustavuuteen olisivat olleet jäsenvaltioilla, jotka olisivat toimia nopeasti. Niiden olisi tarvinnut kysyä Brysseliltä päätöksiä tai tehdä poikkeuksia tuista ja olisivat sallineet tällaisia muutoksia aikarajoihin ja sen, että vielä olisivat toimia tämän osalta e, eri lajikkeiden osalta. Tämä joustavuus olisi siis ollut jäsenvaltioiden käsissä ja se olivat toimia sen mukaan, mikä pelloilla heidän maissaan on. En minä tarvitse ollakaan tehdä tämän muutoksia. Tämä päätökset vaativat tällä hetkellä aikaa, vaan erilaisten komiteoiden konsultointia ja vastaavaa. Ja niin kuin sanottu, tämä tilanne olisi ollut näköinen, koska valtiot olisivat itse päättäneet asioista. Mitä tulee tähän nopeaan toimintaan? Olemme seuranneet tilannetta alusta lähtien ja niin pikaisesti kuin mahdollista teimme päätöksiä, mutta tarvitsimme jäsenvaltioilta edelleen sen, että jäsenvaltiot ilmoittavat, että heillä on ongelma ja että he tarvitsevat tukea, koska ei voida tehdä mitään yleiskattavaa poikkeutta. Olemme puuttuneet toimenpiteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja vastaaviin. Me todellakin täytyy sanoa, että me pyrimme edelleen toimimaan niin, että samaan aikaan tuloksia toimenpiteissä, jotka koskevat ympäristöä ja ilmastoa, ja koska me olemme edelleenkin tähtämässä näihin toimenpiteisiin. Meidän on ryhtyvä yhdenmaltaisuuspolitiikassa toimenpiteisiin, joilla suojelemme ympäristöä ja toimimme niin, että rajoitamme ilmastonmuutoksen vaikutusta. Äh, oli myöskin kysymyksiä, jotka liittyivät tilanteeseen, joka liittyy rehuun, äh, ja olemme arvioineet, että mitä tulee tähän äh, Rehutilanteeseen on olemassa myöskin äh, äh, kansallisia varastoja, tämmöisiä, jotka ei ole olemassa mitään vaaratilanteita Euroopassa. Meidän pitää olla ennakoivia ja saman aikaan myöskin reagoida nopeasti. Yhteismaltuuspolitiikan puitteissa meillä on enemmän välineitä, jotka liittyvät nimenomaan riskinhallintaan. Niitä tarvitaan enemmän. Me tarvitsemme sitä, että viljelijät itse pystyvät suojelemaan itseään ja siksi haluamme käyttää enemmän riskinhallinnan välineitä. Emme ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä, mutta meidän pitää vakuuttaa viljelijät ja hallinto siitä, että he tarvitsevat näitä välineitä. Jos olisi yhteisiä rahastoja esimerkiksi viljelijöillä, he olisivat välittömästi voineet pyrkiä ratkaisemaan ongelman, eh, jotka liittyvät esimerkiksi eh, nimenomaan tiettyjen, tiettyihin puutteisiin, vaan jos hyvin vähän jäsenvaltioita, jotka pystyvät toimimaan tällä tavoin. Ja, niin, ja pitää saada aikaan enemmän tällaisia rahastoja, jotka vaikuttavat nimenomaan tulojen vakauttamiseen. Mutta meidän pitää olla myöskin vakavia yhteisvaltioita, tulevaisuuden politiikan puitteissa tulevaisuudessa liittyen ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Meidän pitää todellakin tehdä jotakin. Meidän pitää edistää järjestelmiä, jotka hyödyntävät hyödyttävät ympäristöä ja ovat hyödyksi ilmastokysymyksissä. Mitä tulee sitten komission toimenpiteisiin? Nyt jo jäsenvaltioilla on tiettyjä elementtejä. Omassa hallinnassa olemme pyrkineet selvittämään kahdenvälisessä jäsenvaltioiden kanssa keskustelujen puitteissa sen, että olemme sanoneet heille, että heillä on välineitä käsissään. Esimerkiksi hätätilanteen julistaminen ja jäsenvaltiot voivat tehdä se. Jos viljelijä ilmoittaa, että hän on tällaisessa force tilanteessa niin silloin pitää olla niin, että hän ei, ei kohdistu mitään seuraamuksia. Jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa tämä. Me olemme pyrkineet tulkitsemaan sitä laajemmin nyt, jos se koskee jotakin tiettyä aluetta. Meidän pitäisi saada hallinnolta Eh, hallinnollinen taakka pois, että jokainen viljelijä joutuu itse tekemään tällaisen ilmoituksen, vaan riittää se, että on alue, jolle se on julistettu. Silloin viljelijöitä tältä alueelta ei rankaise siitä, että he eivät täytä viherryttämismääräyksiä. Me olemme pyytäneet myöskin lisäselvitystä tietyissä tapauksissa jäsenvaltioita mutta poikkeuksien osalta meidän on tarkasteltava tilannetta ennen kaikkea niin, että voisimme sallia sen, että viljelijät voivat tuottaa enemmän rehua ja saisivat riittävän vapauden viherryttämisehdoista, viherryt, nimenomaan rehun tuottamiseksi, mutta mitä tulee sitten tiettyjen laikkeiden kasvattamiseen päälajikkeiden jälkeen, ja nyt on tilanne se, että ei ole riittävästi aikaa talvilajikkeiden osalta ja pelata sillä, että kasvatettaisiin yhtä lajiketta eri lajikesekoitteen sijasta, joita nyt tällä hetkellä lainsäädäntö edellyttää, eli kasvattaa tällaisia lajikkeita, joita käytetään peittämiseen, joita voitaisiin käyttää sitten sadonkeruun korjun aikaansaamiseksi. Meidän on hyvin nopeasti tässä yhteydessä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että voimme saada aikaan mm, tuloksen ennen toista pää, poikkeusta, koska ensimmäistä, ensimmäistä jo päätös ja tämä myöskin sitten ennakkomaksuihin. Tämä kysyttiin myös siitä, arvioimmeko tilannetta. Kyllä, komissio on jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin. Huomenna on määräaika jäsenvaltioille esittää pyyntö jäsenvaltiot lähettämään tiedot ja vaikutuksesta. Ja näiden tietojen pohjalta me tulemme sitten arvioimaan tilannetta ja katsomaan, onko muita toimia, joihin pitää ryhtyä. Ja sitten pidämme teidät tietysti ajan tasalla tästä. Myślę, że posłowie oczekiwali... Minä uskoisin, että edustajat odottivat vastausta siihen, että onko määrärahoja tai mahdollisuuksia EUn taholta vaikuttaa asiaan. Kyse ei ole ainoastaan maksujen, suorien tukien maksujen nopeuttamisesta, vaan se, että mahdollisesti olisi saatavissa jotakin lisätukea jäsenvaltioiden talousarviot äh, tukevat viljelijöitä jo muutenkin. Edustaja Rope. Kiitos. Vastaus kysymyksessä minä haluaisin kuulla. Te sanoitte, että jokin maa voi julistaa Fosma-söötilanteen ja silloin sitten tietyt edellytykset eivät ole voimassa. Voiko sitten viljelijä, joka ei ole korjannut satoa, ja jolla on sopimus tilaajan kanssa, voiko hän poiketa tuosta sopimuksesta siitä, että hän toimittaa tietyn, tuot, tietyn tuotteen, koska hän ei pysty tekemään tämän, tätä force tilanteen vuoksi. Nythän sopimusosapuolet vaativat tiettyä määrää, joka on löyty lukkoon sopimuksessa, mutta jos sato on pienempi, mitä viljelijä voi tehdä? Pyytäisin, että esitätte tämän kysymyksen myöskin kirjallisesti. Edustaja Des. Dimitru, ich hab... Edustaja Dimitru, minulla on vielä konkreettinen kysymys. Monet luomuviljelijät äh, että puuttuu myöskin rehua ja sitten konventionaalista rehua on ostettu. Onko sitten kysy enää luomutuotteista, onko tässä jotakin poikkeussääntelyä? Äh, tämä kysymys todellakin äh, kuuluu esittää tässä. One minute, please. Yksi minuutti. Yes. Kysymys lisärahoituksesta komissiolta. Tämän tulen esittämään komission jäsenille. En pysty itse vastaamaan tähän. Kysymys siitä, voisivatko viljelijät vapautua velvoitteistaan, eli YMP-maksatusten osalta tämä on mahdollista määräyksiä, mutta sopimukset ovat asioita, jotka liittyvät sopimuksiin. Se on hoidettava viljelijöiden kaupallisten sopimusten puitteissa. Tämä ei ole asia, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Mitä tulee sitten luomuviljelyyn? Luomuviljelyn osalta voidaan hyötyä kaikesta, mikä on mahdollista. Poikkeuksien puitteissa voidaan saada nopeampia, suurempia ennakkomaksuja ja poikkeukset, jos ovat tilanteessa, joka liittyy vihryttämisvelvoitteisiin – silloin poikkeus koskee sitäkin, koska luomuviljelijät, eh, he ovat vihreyttävistä harjoittavia. Tilanne on se, että he voisivat hyötymään samasta poikkeuksesta. E, Hyvät naiset ja herrat, me kiitämme komission edustajaa sihteeristö tulee vielä jatkamaan konsultointia tässä nyt pitäisi myöskin esittää kysymyksiä komission puheenjohtajalle, sillä tämähän liittyy myöskin Euroopan maatalouden kilpailukykyyn. Tässä kyse ei ole siis 500 tai 700 miljoonasta eurosta, vaan luvut ovat paljon suuremmat. Tässä mennään kansallisten budjettienkin yläpuolelle ja tässä nyt täytyy sitten antaa ongelma eteenpäin komission ratkaistavaksi. Ehkäpä me voisimme saada vielä lisää tietoa komissiolta. No sitten kun te kuulette omista jäsenvaltioistanne, niin ehkäpä sitten voimme pyytää lisätietoa vaikka täysistuntoviikolle. Pyydän, että tässä nyt konsultoitaisiin koordinaattoreita. Paljon kiitoksia pääjohtaja. Teillä oli hyvin rankka aamupäivä. Toivotamme teille hyvää loppupäivää ja kiitoksia oikein paljon, että olitte täällä meidän kanssamme. Me jatkamme sitten kohdalla 17. kohta 18. Edustaja Agnew. Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman perustaminen te varmasti te, teette tämän johdannon paremmin kuin minä. Tämä on minulle suuri päivä, kun sain parlamentin lausunnon la- luonnostella ja minun syntymäpäiväni myös. Enpä tiedä, olen koskaan ollut syntymäpäiväpäivällä, jossa suurin osa ihmisistä ei minulle halua hauskaa syntymäpäivää toivottaa. Äh, tässä puhuttiin äh, kuivuudesta. Äh, minä äh, viittaisin äh, eräisen yliopisto lähtee sen on usein sanottu, että minä olen epäilijä, ilmastonmuutoksen kieltäjä ja tässä nyt varmasti tapahtuu hyvin paljon kaikenlaisia muutoksia. Armageddon suorastaan, sillä minä en ole samaa mieltä siitä, että ihmisen toiminta voisi vaikuttaa säätilaan. Ehkä teitä hämmästyttäisi kuulla, että joskus muinoin minä olen yhtä vihreä kuin vihreä tässä asiassa. Ähm, lähellä minun äh, kotiani on ilmastotieteiden laitos ja siellä järjestettiin 90-luvulla äh, konferenssi, jossa käsiteltiin uutta käsitystä siitä, että ilmastonmuutos johtui ihmisen toiminnasta, sillä tämä oli hiukan ähm, yllätys. 70-luvulla ennusteltiin uutta jääkautta. Minä olin tuossa konferenssissa mukana ja siellä tieteilijät aivan äh, vakavasti lupailivat, että 30 vuodessa Britannian ilmasto olisi välimerellinen ja monella metrillä, jopa kymmenellä metrillä meret nousisivat. Minä tämän nielin ja aloin kasvattaa durmuvehnää, joka menestyy Välimerellä 15 vuoden aikana kuitenkin yhdestä sadosta, vain yksi sato näistä onnistui. Muina sato epäonnistui tai sato sade sen tuhosi. Minä olin ihmeissäni. No drastic warming. 17 eli 30 vuotta, mutta täällä tapahtui näistä äärimmäistä lämmistä 2010 vuoden jälkeen puuttui kielenkäyttö plaktimuosta eh, globaalista lämpenemisestä, otti puhua ilmastonmuutoksesta. Minä mietin kuitenkin kolmanneksen eh, eh, sokerijuurikas satosten, koska nyt en ollut, ne kärsivät nimittäin pakkasesta. Kuitenkin minulla oli pari viikkoa aiemmin sanot, vakuutettu eh, ilmaston tutkijoiden taholta, että ei voi olla kylmää talvea, koska CO2-määrä on lisääntynyt eh, niin suureksi. Itä-Anglian tämä on johtanut siihen, että, että on syntynyt suuri vaikutelma siitä, että tilastoja on manipuloitu niin, että ne vastaavat tarkoitusta. Tässä vaiheessa tiede muuttui uskonnoksi, jossa on Al elokuva, jos, jonka täsmällisyyttä, tietojen täsmällisyyttä on epäytystä, on vedetty oikeuteen ja, ja myöskin se, että on tiettyjä henkilöitä, jotka ovat pyrkineet esimerkiksi energiaa. Ka- kaikki dramaattiset muutokset, jotka olivat kylmään tai kuumaan, eivät liittyneet vain kasvihuonekaasuihin tai CO2 ja muihin tekijöihin. Tässä lausunnossa, jonka Philip Fosterin niin teknisen avulla me olemme luonnostelleet päätekijät, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, kaikki ovat sellaisia, joihin ihmiskuntalle vaikuttaa. Me pystyneet satelliimittauksen olla osoittamaan, että CO2 keskittymät ovat päivän tasajan Salimisen ylöpöydässä on hyvin vähän inhimi, inhimillistä toimintaa. Kuitenkin no, komissio pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, maatalo, maataloudesta ennen kaikkea CO2-päästöjä. Tämä johtaa joko siihen, että eivät enää vähennät viljelijät mitään tai käyttämään kevyesti muutettuja lajikkeita tai glyfosaattia. Mikä nyt sitten on se, joka vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Mikä tästä johtuu siitä, että on CO2, koska, koska vähenee illantarvikkeen tuotantoa ja koko ajan joutuu maksamaan siitä. Viime kädessä CO2-tason aleminen 420 osan miljoonassa, se merkitsee sitä, että monet tahot tulevat kärsimään siitä yritys, joka on tässä ryhtynyt toimimaan uuden tuotteen avulla, joka on Heiberg Converter. Ne varmaankin haluavat nyt life budjetin maksettavan viljelijöille tällaisia kännykkien kokoisia laitteilla voidaan kiinnittää, eh, voidaan soittaa silloin kun lehmä sitten ilmoittaa. Spoilers here. The first is that one... Yksi viher kasvihuonekaasu muuttuu kahdeksi muuksi tässä, joten paramme takaisin lähtöruutuun. Toinen asia on sitten, että tämä muutos tapahtuu joka tapauksessa, koska uloshengitetty, ulospääset metaani sekoittuu happeen ja tällä laitteella vain nopeutetaan tätä muutosta. Tämä voi johtaa siihen, että kenties sitten valitaan eläimiä, jotka, jos tulee vähemmän päästöjä, voidaan löytää ympäristöystävällinen, mitä me voidaan mitata metaani ja eläimen kummastakin päästä ympäri vuorokauden. Ja tämä voi jotain siihen, että eh, myöskin typpioksidia pavattuu ja myöskin päätekijä ovat eh, palkokasvit. Näiden kasvattaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, mutta kuitenkin nyt saman aikaan komissio haluaa lisää valkuaiskasveita. Esimerkiksi Life budjetti käytettäisiin sellaisen jalostamisohjelman luomiseksi, jolla siinä aikaan kasveja, jotka tuottavat vähemmän typioksina, mutta saman aikaan myöskin sato pienenee. Jos näin on, niin silloin komission tässä vakavissa se pitäisi sallia sitä, että käyttäisi nyt geneettisesti muutettuja kasveja, mikä on sitä, mitä taas vihreä lompi ei varmaankaan halua. Tän sitä, että viljely on muuttanut ilmastoa. Kysymys on kuitenkin sopeutumista. Ilmasto tulee muuttumaan ja nyt on tärkeää, että me sopeudumme tähän muutokseen, emmekä hukkaa aikaa sen estämiseen. Viljelijät teidän vaalipiirissänne eivät tulemaan iloisia, kun ne kuuluvat, heidän pitää vähentää viljelytoimintaa parantaakseen säätä maailmassa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Schreier ensimmäiseksi. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Kun ajatellaan seuraavaa talousarviota, komissio ehdottaa, että LIFE-ohjelman osuutta kasvatettaisiin 45 miljardin euron 2021-2027 väliselle ajalle – No, EPP ei mene niin pitkälle kuin valmistelija, mutta varsinkin kun ajatellaan muita säästötoimenpiteitä, niin tässä mennään melko pitkälle, varsinkin maatalouden ja kalastuksen kohdalla. Ja uskomme, että tämä 60 prosentin kasvatus on liian suuri. Tästä syystä me kysymme komissiolta, että millainen visio, näkemys tässä nyt on taustalla, että tällaista nostoa on kaavailtu. Maataloudessa on kyse Habitat-direktiivistä ja tässä hän tämä koskettaa hyvin paljon maanviljelijöitä. No, ilmastonmuutos totta kai on tärkeä asia ja todennäköisesti myöskin uusi jääkausi on odotettavissa, mutta tämä ei kuitenkaan ole tieteellisen Äh, näytön mukaisesti tapahtumassa myöskin hiilidioksidi ja muu. Tässä ei monia ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä tätä huomioon. Meidän pitää todellakin vielä käydä tästä keskustelua. Kyse on ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja tiede on saman johtopäätöksen kannalla. Tästä syystä kansanpuolue myöskin yhtyy tähän näkemyksiin. Ohjelmia on tarkoitus yhdistää. Tämä on esittelijän näkemys. No, komission ehdotus on varmastikin hyvä, mutta uskoisin, että tämä pitäisi kuitenkin toteuttaa lähempänä kansalaisia. Me kansanpuolena suhtaudumme kriittisesti, varsinkin mitä tulee LIFE-rahastoon kansalaiset ja viljelijät on otettava mukaan vain puoli hehtaaria Natura 2000 otetaan huomioon ja sitä suojataan, mutta kollega Saksassa joutuu tässä mm, eri ehtoja täyttämään. 20 kilometrin eh, ero Euroopan tasolla on sellainen, että me emme voi tätä hyväksyä. Tarvitsemme yhteisiä sääntöjä. No niin, puheenjohtaja, komission ehdotus on varmastikin hyvä, varsinkin kun kyse on eh, hankehelpotuksista. No, maan, maatalousrahastot ovat totta kai tärkeitä toisessa pilarissa myöskin jäsenvaltioille. Tämä on varmastikin oikein, mutta liian vähän – Maanviljelijät työstävät maaperää ja totta kai mm, heidänkin täytyy tässä saada jotain hyötyä tästä, jos eivät käytä keinotekoisia mm, lannoitteita. Myöskin ilmastokysymyksiä me olemme käsitelleet riittävästi. Mm, lisäksi asetuksessa on muita artikloja, joita varmastikin voitaisiin vielä parantaa maanviljelijöiden etujen mukaisiksi. No niin, puheenjohtaja, minä jätän tämän nyt tähän. Uskon, että meidän täytyy vielä tehdä parannuksia, jotta eh, ilmastonmuutosta mm, voidaan torjua ja luonnon monimuotoisuutta parantaa. Kiitos, niin, toivottavasti olet ymmärtäminen myöskin minun eh, tapaukseni sallit minun puhua hiukan pitempään. Me olemme vihreiden kanssa 21. kesäkuuta maatalousvaliokunnassa protestoineet jo sitä vastaan, että herra Agnew on esittelijä live-ohjelman tapauksessa. Valitettavasti konservatiivinen enemmistö oli meitä vastaan. Nyt näette esitetystä luonnoksesta sen, miten oikeus olemme. Ei voi kiistää ihmistä niille, jotka kiistävät ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, heille ei voida antaa tällaisia tehtäviä hoidettavakseen. Jopa brittiläinen päivälehti, siis brittiläinen päivälehti, ei saksalainen, eilen kertoi herra Agnewn hiukseen nostettavasta lausunnosta. Siellä siterataan brittiläistä tutkijaa, joka sai sitten paljon klimaattisten tietojen osalta saisi jopa dinosaurukset järkyttymään – mitä tulee näihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joita Euroopan unionilla on, ne on määritelty, on suunniteltu, että vuosina 2020, 2021, 2027 5,34 miljardia käytetään eri ohjelmissa. Ja ilmast- maatalousvaliokunta nyt hukkaa tilaisuuden esittää vakavan lausunnon, koska lausunnon laatija on henkilö, joka kiistää ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen – herra Agnew odottaa, että ihmisten toiminta ei ole merkittävä ajatellen CO2-pitoisuuksien osalta. Ja siksi hänen mielestään on turhaa pyrkiä vähentämään CO2-päästöjä. Ja siksi hän luaisi lopettaa nämä ohjelmat. Hän haluaisi vain tukea sopeutumista ilmastonmuutoksen, koska hän pitää sitä väistämättömänä. Kaikki ponnistelut ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi ovat herra Agnewn mielestä typerää puhetta. Kaikki tämän hän perustelee selvityksellään, jonka hän on tehnyt vuonna 2003, kahden, joka on tehnyt kaksi tutkijaa, astrofyysikko ja geologi. Herra Agnew, teillä on tänään syntymäpäivä ja siksi minä annan teille lahjan. Minun kotiseudullani Potsdamissa on tunnettu ilmastovaikutusten tutkimuslaitos. Ja johtavat tutkijat, siellä eräät muutkin ilmastotutkijat ovat tehneet tämän toisenlaisen johtopäätöksen teidän lausunnosta, nimittäin tuo teidän tutkimuksenne perustuu jo hyvin kyseenalaisiin periaatteisiin ja se perustuu geologisiin ajanjaksoihin, joiden suuruus on satoja miljoonia euro- vuosia. Me puhumme nyt tässä sukupolvista, kahdesta ennen meitä ja kahdesta meidän jälkeemme, siis meidän lapsistamme ja lapsenlapsistamme. Näiden osalta meidän nyt on toimittava ja, ja silloin olemme voineetkin nähdä, miten dramaattista on tämä lähestyntapa. Minä ajattelen kenties asiaa vaalikautta pitemmälle, mutta emme varmaankaan pysty tänään sanomaan, miltä maailma tulee näyttämään satojen miljoonien vuosien kuluttua. Ja sitten aivan lohuesti vielä itse ohjelmasta, herra puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että ohjelma on rahoitusta vahvistettu 60 prosentilla. Totta kai sitä voidaan lisätä tätäkin enemmän, niin kuin eräät ympäristöjärjestöt ovat todenneet, mutta jos se Ottaa nimenomaan siihen, että voidaan saavuttaa ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Eli 177 miljoonia, miljoonia, miljoonaa olisi vuosittain tarpeen LIFE-ohjelma. Viime kädessä ei on rajoitettu seitsemäksi vuodeksi, joten eh, täytyy varmistaa jatkuvuus vuoden 2027 jälkeen, mikä meistä olisi erittäin tärkeää. Meidän eh, lausunnoissamme ja tarkistuksemme pyrimme korjaamaan sen hölynpölyn, mitä meille tänään on esitelty. että saamme hyvän live-ohjelman Euroopalle. Kiitos. Pani posu przekroczyła pani 4 minuty. Te, teillä oli juuri neljä minuuttia käytössänne. Ylititte aikanne, mutta tarkistuksia odotetaan. Edustaja Vaits, kiitos puheenjohtaja. Se, että herra Agnew tekee itsensä naurun alaiseksi säännönmukaisesti täällä, niin hän, hänellä on oikeus siihen. Hän sai ääniä Euroopan kansalaisilta, ehkäpä ensi kerralla sitten he kuitenkin miettivät, ketä äänestävät. Mutta se, että herra Agnew saatetaan sellaisen tilanteeseen, että koko valiokunta asetetaan alaiseksi ja samoin Euroopan parlamentin työ Tähän liittyy konkreettista vastuuta. Haluaisin myöskin vielä viitata siihen, että herra Agnew valittiin valmistelijaksi enemmistöllä jota eivät ainoastaan oikeisto- ja oikeisto-oikeistopuolueet valineet, vaan myöskin kansanpuolue, liberaalit valitsivat hänet esittelijäksi. Joten tästä syystä nyt sitten se, että olisi velvoite näin sisäisen proseduurin kautta on väärin. Tässä tilanteessa haluaisin vedota Dessiin ja Müllerin, että he kannanotoissaan konkreettisesti tämän, kun ajatellaan tämän kaltaista pseudotieteellistä hokkuspokusta ja salaliittoteoriaa, että he ottaisivat etäisyyttä tästä. Me voimme olla eri mieltä asiasta, me voimme myöskin käydä kiivasta keskustelua asiasta. On ollut myöskin sellaisia tieteellisiä alueita, joissa tuloksia voidaan tulkita eri tavoin, mutta on myöskin sellaisia osa-alueita, missä on täysin selvää, ja jotka tuhannet tieteilijät, tiedemiehet ovat vahvistaneet, että ihmiset ovat vaikuttaneet hiilidioksidipäästöjen kautta ilmastonmuutokseen. Ne ovat tieteellisiä tosiasioita. Ja jos me täällä poliittisina edustajina, Euroopan kansalaisten edustajina, emme enää toimi tieteellisten tosiasioiden pohjalta, niin sitten meillä on kyllä tässä ongelma uskottavuudessa – kokemukseni liberaalien ja kansanpuolueen jäsenten kanssa on se, että ovat suhtautuneet avoimesti tiedemiesten näkemyksiin ja hyväksyneet ne, joten todellakin vetoaisin siihen, että he ottaisivat etäisyyttä tämänkaltaisesta näkemyksestä kuin mitä herra Agnew esitti. Na e, sprawozdanie komisji, opinia valiokunnan lausuntohan sisältää niin ikään tarkistuksia ja varjoesittelijät ja kaikki edustajat voivat näitä tarkistuksia esittää ja tähän lausuntoon edustaja Müller. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tehän tiedätte sen, että tavallisesti ei paljon kiinnitetä lehdistössä huomiota lausuntoihin, jotka tehdään valiokunnissa. Siksi olin tänään erittäin yllästynyt, kun aamulla Itävallan radiossa – aamulähetyksessä kollega Weitz otti live-ohjelmaan kantaa. Onnittelut teille tästä, herra Weitz. Mutta haluaisin lukea yhden sitaatin tästä, nimittäin sanasta sanaan, mitä herra Weitz sanoi, että kun me alamme toimimaan teorio, teorioilla, jotka ovat salaliittoteorioihin perustuvia, tällaisia perusteltuja tietoja vastaan, silloin parlamentti asettaa itsensä kyseenalaiseksi. Tällä toteamuksella voisimme tulevaisuudessa puuttua siihen, kun puhutaan glyfosaatista tai päätöksestä, jotka ovat tehneet erilaiset virastot, että ei pitäisi sitten niidenkään osalta josta ideologian perässä. Minusta kuitenkin yksi asia on tärkeä. Te arvostelette meitä siitä, että herra Agnew saa laatia lausunnon. Me olemme täällä kuitenkin kaikki hyviä demokraatteja. Herra Agnew on valittu tänne ja hän kuuluu poliittiseen ryhmään, jotta minusta on kyseenalaista, jos te nyt häneltä evätte häneltä oikeuden laatia lausunnon. Kyllä meillä on kaikki mahdollisuudet puuttua lausunnon sisältöön ja maan kaikki mahdollisuudet muokata tuota lausuntoa. Ja haluaisin vielä esittää lausunnon, jonka varjoesittelijäni on laatinut, jolla olisi kaksi minuuttia puheaikaa. Me pidämme herra Fedelein ehdotusta, herra Fedelein on varjoesittelijä, ja voin sanoa sen, mitä meidän ryhmämme arvioi tämän esityksen. Pidämme hyvänä komission ehdotusta, olemme siihen tyytyväisiä, koska uskomme, että LIFE-ohjelmalla todellakin voidaan mahdollistaa se, että suurten tutkimusrahojen ja teknisen, toimeen, teknisen toimenpanon tapahtuvat, ratkaisut voidaan myöskin siirtää maaseudulle. Meistä on tärkeää, että rahoista on lisätty ja meistä on hyvä, että painopiste kohdistuu puhtaaseen energiaan. Mitä tulee sitten esittelijän ehdotuksiin, niihin herra ei ottaa yksilöllisesti kantaa. Hän sanoi, että ei ole yhtä mieltä siitä, että ehdotetut kategoriat, jotka liittyvät Äh, ilmastonmuutoksen vähentämiseen, heikentämiseen, että puhdas energia vedettäisiin yhteen ja nimenomaan tämän kesän kuivuuden jälkeen pitää saada aikaan toimenpiteitä, joilla pystytään sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Että me liberaalit tuemme Pariisin ilmastosopimusta ja me tiedämme, että meidän pitää jättää planeetta puhtaana tuleville sukupolville, joten emme tue lausunnonlaatijan kantaa ja tulemme tekemään tarkistuksia. Pyydän, että autatte minua ja pidätte kiinni puheajoistanne, eli yksi minuutti. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Outapana sanoa, että kiitetään esittelijää, mutta nyt jos sallitte, en häntä onnittele enkä kiitä. Tämä on varmaankin selvää. Minä olen sanonut tämän jo koordinaattorina. Hän ei vain tee itseään epäuskottavaksi, vaan hän myöskin haurastuttaa ja nakertaa Euroopan unionin uskottavuutta ja Euroopan parlamentin uskottavuutta ja myöskin teidän uskottavuutta Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajana. Te tiedätte hyvin, kuinka suhteessa YMP meidän täytyy valiokuntana toimia, eikä tämä mielestäni ole nyt mikään hyvä ennakkomerkki kuulla tällaisia sanoja lausunnossa, kun ajattelemme Pariisin sopimuksen sitoumuksia, ilmastonmuutosta, tätä koko kontekstia. Minä nyt en mene edes yksityiskohtiin tässä tekstissä, niitä on niin hirvittävän paljon minä en ryhdy kaikkia näitä asioita listaamaan, mutta kuinka voidaan kuunnella ja hyväksyä äh, sitä, mitä tässä mietinnössä nyt on esitetty. Mielestäni tämä henkilö on vaarallinen. Häntä pitäisi seurata. Mielestäni hänet pitäisi luokitella erittäin vaaralliseksi henkilöksi. Eh, grazie Presidente. Kaput. Io anche non concordo assolutamente. Paljon kiitoksia. Minäkin olen täysin samaa mieltä kollega Anjun kanssa eh, ja eh, täysin samalla linjalla hiilidioksidipäästöjen suhteen Euroopan parlamentti voi tästä kärsiä tästä, tästä syystä. Minä tulen esittelemään tarkistuksia 4, 5, 6, 11, 21 ja 31 tarkistukset. Ja mitä tulee sitten live-ohjelmaan Euroopan parlamentissa, otan ilolla vastaan komission ehdotuksen, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti käyttää live-ohjelmaa niin, että voisimme Ähm, hyötyä sen tarjoamasta lisäarvosta. Mitä tulee sitten näihin ongelmiin, äh, kuten kollega, minä en hyväksy äh, tätä 60 äh, prosentin rajoitusta live ohjelmaan talousarvoissa. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Tämä nimittäin vastaa myöskin live-ohjelman rahoitusta tulevaisuudessa. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Ja tämä liittyy myöskin Horisontti 2020 ohjelmaan. Nyt hyvä puheenjohtaja, pahoittelen, mutta minä tarvitsen kaksi minuuttia, sillä me emme nyt pääse keskustelemaan yhtään mitään. 30 sekunnissa me emme pysty millään tavalla ilmaisemaan kaikkea sanottavaa. Eli vielä yksi minuutti. Minä kiitän sitä päätöstä, eh, että projektit valikoidaan niiden ähm, laadun mukaan ja maantieteellisesti, jotta me saisimme tasapainoisia laadukkaita projekteja mukaan, hankkeita mukaan. Kuitenkin Haluaisin varoittaa siitä riskistä, että liikaa käytettäisiin toisen tason delegoituja säädöksiä tässä yhteyksessä hyväksi. Se ei ole perusteltua. Kiitoksia. Rahmen. Mikrofoni. Niin kuin monet tietävät, minulla on pala puuta toimistossani ja esitin sille kysymyksiä ja sanoin sille, tai kysyn siltä, että mitä ilmastonmuutos on. Ja tämä puupalikka sanoi, ja kirjoitin tämän sanoi, että ilmastonmuutos, joka myöskin tunnetaan ilmaston lämpemisenä, liittyy maapallon keskilämpötilan nousuun, joka liittyy ihmisen fossiilis- käyttämiin fossiilisiin polttoaineisiin, joka aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidilla ilmakehään. Ja kun nyt sitten kysyn tältä puu palikalta, että onko ilmastonmuutos todellista, ja se sanoi minulle, on laaja-alaista näkemystä siitä tiedeyhteistyössä. Ilmastonmuutos on todellista, se tapahtuu ja se on melko varmasti ihmisen toiminnan seurausta. Kysyin Puupalalta myöskin kolmannen kysymyksen, viimeisen kysymyksen, mitkä ovat ilmastonmuutoksen syyt ja sanoi, että eh, ilmastonmuutoksen tärkein syy on fossiilisten polttoaineiden polttaminen, kuten öljyn ja hiilen polttaminen, joka aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään, eh, eritoten eh, hiilidioksidin. Muut ihmisen toimet, kuten esimerkiksi metsän hakkuut ja maanviljely, vaikuttavat myöskin tähän. Joten johtopäätöksenä, kun kyse on ilmastonmuutoksesta, olen samaa mieltä Palikan kanssa. En ole samaa mieltä Ukipin kanssa. Oi, oi, oi. Pan poseł Hausling. Ja, ihr Erstaunen kann man tragen, Herr Vorsitzender, aber ich möchte... Herra puheenjohtaja, haluaisin vielä palata siihen, mitä Ulrike Myle sanoi. Hän tässä käyttäytyy ikään kuin olemassa tietty dynamiikka, että jokainen saisi tärkeän mietinnön. Eihän se näin toimi. Voimmehan sitten antaa euroskeptikoille myöskin, äh, ei kukaan varmaan haluaisi antaa euroskeptikoille tehtäväksi vaatia mietintö Euroopalla edelleen kehittämisestä. Te ja Albert, te saitte aikaan sen, että näin tärkeällä mietinnöllä me teemme itsemme naurettaviksi valiokuntana. Me lähetämme tämän ympäristövaliokuntaan ja lähetämme hänet neuvottelemaan sinne. Eh, eihän eh, tätä voi paljon kurjimmalla tavalla tehdä. Tämä glyfosaattikeskustelun liitäminen tähän, siinähän sitten vielä loukkaa kaikkia vakavasti ottava ihmisiä, jotka käsittelevät glyfosaattia, kun asettaa heidät samaan, jouk- samaan nippuun herra Agnyn kanssa. Mutta kun minä nyt sitten kuulin kansanpuolueen kannanoton, olin aika hämmästynyt siitä, että monissa asioissa tehdään samalla tavalla kuin äänkyy, että rahaa on liikaa ja että pitää pitää pienentää. Onko olemassa jokin salaliitto? Herra Albertessin verkkosivulla Alha Arbetes, hän ei suinkaan salaa sitä, että hän ei pidä ilmastonmuutosta ihmisten aiheuttamana. Siellä lukee sanasta sanaan, että niin sanottu ilmastonmuutos on, jolla on, on niin sanottuja seurauksia, on paniikin äh, lietsomista, eli se, että nyt sanotaisiin, että olisi sattumaa, että herra Agnewsa tuli esittelijä, niin me ei voi tehdä muuta kuin maatalousvaliokuntana, äh, kun meitä ei kukaan ota vakavasti, jos lähdetään hänet neuvotteluun, meidän pitäisi tämä äh, tämä sekava esitys, jonka herra Agnew piti, siihen ei pitäisi antaa mitään vastausta, me pitäisi antaa se vain olla sikseen. Hän on herra Trumpin kanssa samoilla linjoilla, mutta meidän tulisi puhua vakavasti live-ohjelmasta miettiä sitä, kun me pitää, olemmeko nimittäneet väärän esitellen, voimme vielä muuttaa sitä ja se tekisi meille kaikille hyvää. Pan poseł Agnew otrzymał poważnego partnera. Edustaja Agnew on nyt hyvin vakavasti otettava keskustelukumppani. Täällähän mainittiin herra Trump, edustaja Des. Niin kiitos paljon puheenjohtaja. Minä jatkan nyt siitä, mitä Ulrike Müller sanoi. Mielestäni meidän täytyy nyt ajatella niin, että tämän valiokunnan täytyy voida myöskin hyväksyä Ännyn kaltainen esittelijä. Totta kai tätä mietintöä voidaan myöskin muuttaa. Niin kauan kuin olen ollut poli- politiikassa mukana, ja sen ollut kauan, niin olen kauan toiminut siinä suhteessa niin, että resursseja pyritään säästämään, mutta en nyt halua osallistua tähän paniitti, paniikkikeskusteluun, ja jos nyt jollain on puupalikka mukana, niin tämä henkilö saattaa myöskin mennä metsään, ja minä nyt tällaisten kanssa halua politiikkaa tehdä itävaltalaiset ilmastotutkijat ovat osoittaneet, että ilmakehässä on kuusinkertainen määrä hiilidioksidia, mutta mitä sitten tapahtui aikaisemmin? Tässä löydettiin 80-luvulla saari, joka nimettiin Grönlannista ja siellä myöskin viljeltiin 200 vuotta. 1200-1300-luvulla oli niin lämmintä, että Bayerissa – Äh, kukki jo tammi-helmikuussa ja sitten kirsikatkin olivat jo kypsiä mm, maaliskuussa. Mikä siinä oli syynä? 42 oli kaikkein korkein nousuvesi, mitä Saksassa on ikinä mitattu äh, keskiajalla. Tonava äh, oli hyvin suuri ja sitten rakennettiin siltoja ja SED-ryhmä on puhunut kolme kertaa niin kauan kuin kansanpuolue 30-vuotisessa sodassa oli pieni jääkausi. Hiljattain tiedemiehet totesivat, tai sanonkin, että 60-70-luvulla minä koin, miten tiedemiehet vakuuttivat, että menemme tässä vääjäämättä kohti jääkautta. No mihin se on jäänyt? Minä su- suhtaudun hyvin varovaisesti siihen, mitä tiedemiehet sanovat. On myöskin tiedemiehiä, jotka sanovat päinvastaista. Meidän täytyy säästää resursseja, mutta en usko Potsdamin ilmastoinstituuttiin. Minä en ole heitä kuullut. Kiitos, edustaja Flanagan. Um, I, I think mankind... Olen sitä mieltä, että ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on mahdoton kieltää, mutta olen sitä mieltä, äh, että ihmisiä ei pitäisi typeräksi nimitellä. Äh, minunkin lasteni tulevaisuudesta riippuu ja kielenkäyttö kyllä on tärkeää. Äh, tässä erityisesti komission kannalta meidän pitää kasvattaa tämän alan rahoitusta, ehkäpä vielä enemmän. Tietyllä tavalla me poraamme nyt ämpärin reikää ja täytämme sitä samaan aikaan, annamme live-ohjelmalle lisää rahoitusta ja kuitenkin luomme tilanteita, joissa ihmiset Espanjassa voivat appelsiinejaan myydä Yhdysvaltoihin kauppasopimusten avulla. Eräät puhuvat suhteellisesta täydentävyydestä. Tämä on jonkinlaista englannin kielen väärinkäyttöä Voisiko joku nyt kertoa, miksi me poraamme reikää ämpäriä ja täytämme sitä samaa ämpäriä samaan aikaan? Dziękuję za dotrzymanie czasu. Kiitoksia, että piditte aika rajasta kiinni. Edustaja Nicholson. Uh, thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Kaikilla on oikeus mielipiteeseen. Eikä voi olla demokraatti vain silloin, kun se sopii itselle. Minun on sanottava sosialisteille ja vihreille, jotka konnettokouksessa eilen kyseenalaistivat kenen tahansa Iso-Britanniasta osallistua kuulemiseen. Ja tämä ovat demokraatteja, jotka ovat demokraatteja omien tulkintonsa mukaan silloin, kun itse haluavat. Minusta heidän pitäisi kysyä itseltään sitä, että, että me olemme nyt täällä – Onnittelen herra Agnewtä syntymäpäivästään. Tänään toivotan kaikkea hyvää hänelle tulevaisuudessa, mutta kuten sanottu, jokaisella on oikeus näkemyksiin. Ja kuten sanottu tässä valiokunnassa, tässä, tämä on se, mitä valiokunta toimii. Jokaisella on samat oikeudet tehdä tarkistuksia, muuttaa tätä raporttia, tehdä selväksi se, että saadaan, mikä sitten on lopputulos, mikä syntyy vaikka kuuden vuoden kuluttua, kun tuo kaikki tapahtuu. Tällä tavoin tämä valiokunta työskentelee. Tällä tavoin tämä valiokunta on tähän asti työskennellyt, niin kauan kuin on ollut sen mukana. Minä henkilökohtaisesti uskon, että kumpikin osapuoli tässä kysymyksessä on äärimmäinen ja vain iän myötä, niin pitkään kuin minä olen elänyt, olen tullut siihen tulokseen, että kun kulkee tämä maailman lävitse, ei usko eh, siihen, että me olemme kaikki täällä kuitenkin vain lyhyen aikaa ja me olemme saaneet tämän maailman esille. Meidän pitää antaa seuraavassa ainakin niin hyvässä kunnossa kuin me olemme sen perineet. Siihen minä uskon. Ja mitä meidän pitää sitten tehdä – tämän aikaansaamiseksi meidän täytyy pystyä tekemään se. Edustaja Santos. Kiitos puheenjohtaja. En oikeastaan aikonut puhua nyt tässä yhteydessä, mutta se mitä edustaja Agnew sanoi, tämä on todellakin rikos planeettaa kohtaan ennalta ilmoitettu kuolema. Ja jos nyt sitten poliitikko sanoo näin, joka voisi todellakin vaikuttaa siihen, että näitä prosesseja voitaisiin hidastaa ja kääntää toiseen suuntaan, niin silloin se tapahtuu ainoastaan hyvän hallinnoinnin kautta. Ja kun nyt kyse on uudesta aikakaudesta, jossa tarkoituksena on muuttaa maapallon geologisia olosuhteita ihmisen kautta, koska maapallohan kärsii ihmisen toiminnasta. Ja tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun tunnustetaan, että millainen rooli nyt ihmiskunnalla on. Myöskin tiedemiehet toteavat tämän, sanovat, että me olemme ylittäneet kolme perustavanlaatuista rajaa. Fosfori, vety ja biologinen monimuotoisuus. Ja meidän täytyy puuttua kahteen ilmastonmuutokseen ja myöskin ekosysteemin. Jos me emme nyt tee jotakin, jos emme lähde uudelle tielle, niin sitten planeettamme tulee kuolemaan. Tämä on rikos planeettaa kohtaan. Edustaja Kaadenpa seuraavaksi. Kiitos. Herra Agnew ei tänään ole yllättänyt ketään meistä. Yllätys minulle on ollut se, että hänet nimitettiin äh, esittelijäksi ja tunnen herra Dessin äh, kannat, ehkä hän on herra Dessin ehdokas, mutta muun kansapuolen osalta olin yllättynyt ja järkytty. Sama koskee myös Aldea ja olen iloinen siitä, että ympäristövaliokunnassa Alden edustaja laatii tämän mietinnön, koska siellä monet asiat, jotka täällä on, sitten voidaan vielä torjua. Minä olen sekä ympäristö- että maatalousvaliokunnassa ja minä minun maatalouskysymyksissä pidän ähm, maatalousvaliokuntaa erittäin tärkeänä valiokuntaa nimenomaan ilmastonmuutoskysymyksissä, koska maatalous on yksi ilmastonmuutoksen aiheuttajista ja nimenomaan hankkeilla, kuten LIFE, me voimme hyvin pitkälti edistää sitä, että maatalouspolitiikan osalta syntyy huomattavia tuloksia nimenomaan Euroopan unionissa siinä, että myöskin tuleville sukupolville tämä planeetta säilyy elinkelpoisena. Me hukkaamme tilaisuuden, jos me emme tänään esitettyjä tarkistuksia tee. Ja toivon, että seuraavalla kellalla yllätys eh, saisi sitten olla se, että herra Agnew vetää nimensä pois siitä lausunnosta, jonka maatalousvaliokunta esittää, koska hänellä ei ole enää mitään tekemistä sen sisällön kanssa. Olen iloinen siitä, että toimitte kummassakin valiokunnassa. Se on meille hyvin tärkeää. Ja odotamme tarkistuksia. Edustaja McGuinness. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja pahoittelin esittelijälle. En ollut hänen puheenvuoronsa aikana huoneessa tai paikalla ja ilmeisesti todellakin menetin jotakin ilmoittamuksesta. Öö, ollaan mitä, mitä tahansa täällä ainakin tunteet käyvät kuumina. Öö, voisin tässä puhua eräästä projektista Irlannissa, Live-projektista Baron Land. Se on todellakin hieno karjankasvatukseen liittyvä kasvattajia palveleva projekti. Meillä on ongelma, olipa tässä kyseessä sitten aikaisempi keskustelu, joka liittyy tähän. Minua nyt ei niinkään äh, Um, John Anjyn mielipiteet huolesta. Hän ei todennäköisesti ole täällä enää kovinkaan kauan aikaa, mutta toivon, että valiokunta voi tehdä tästä mietinnöstä hyödyllisen Euroopan unionille. Mielestäni olisi hyödyllistä toteuttaa tämän kaltaisia hankkeita, sillä suurin osa Briteistäkin hallinnossa uskoo, että ilmastonmuutos on ongelma. Mitä tulee sitten elintarvikejärjestelmiemme rajoituksiin, monet kysymykset, joita me täällä ratkomme, ovat sellaisia, että nämä rajoitukset kumpuavat luonnosta. Me näemme tämän jo, me pyrimme puuttumaan niihin. Meidän pitäisi sallia niille viljelijöille, jotka pyrkivät toimimaan ilmaston ilmasto ähm, muutosta vastaan toiminta mahdolliseksi. Kiitoksia nyt, että hymyilitte minulle, puheenjohtaja, e, ettekä lyönyt nuijalla, vaikka teitä houkuttisi. Pani president. Minä hymyilin teille, kun te ette kokeneet tuota hyvin mielenkiintoista tilannetta täällä valiokunnassa. Nyt pyydän sitten komission edustajaa, herra Owenia, käyttämään puheenvuoron. Olisimme kiitollisia, jos puhuisitte lyhyesti. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia herra Agnew tästä lausuntoluonnoksesta, jossa pyritään vähentämään eh, ilmastonmuutos, viittaukset ilmastonmuutokseen live-ohjelmassa, joten tässä nyt ei eh, ole hiilidioksidipäästöjä äh, vähentää, vaan ne ovatkin suuria ystäviä viljelijöille. Ja tässä äh, myöskin pitäisi äh, valmistautua seuraavaan mini-jääkauteen, josta tiedemiehet ovat puhuneet komission kannassa. Politiikat, laki ja tiede todellakin tukevat ilmastonmuutoksen lieventämistä, niin kuin 2015 Pariisissa 197 kumppania äh, äh, saapuivat yhteen asettaakseen tuon kahden, kahden asteen äh, lämpenemistavoitteen tulevaisuudessa. Joten tässä todellakin globaalisti ollaan tässä mukana ja poliitikot sitä tukevat. No, tässä yhteydessä EU on ehdottanut 40 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä oli osa sitoumusta Pariisin sopimusta varten ja kaikki lainsäädäntö tähän liittyen on hyväksytty. Parlamentti oli osa kyseistä prosessia ja tästä tehtiin yhteinen päätös liittyen päästökauppajärjestelmään, kun ajatellaan liikennettä, taakanjako, uusi, uusiutuva energia, energiatehokkuutta Suurin osa tästä lainsäädännöstä on jo käytännössä se, tämä 40 prosentin vähennys on jo toimeenpantu ja kuten tiedämme, LIFE-ohjelma on viime vuosina ollut menestyksekäs. Se on 25 vuotta vanhaa, se on tuonut hienoja ajatuksia esiin ja edelleenkin se paranee ja tuo uusia teknologioita esiin, jotta Eurooppa voi toimeenpanna nämä tavoitteet ja luoda työpaikkoja, hyvin tarpeellisia työpaikkoja, joita tämä saavutetaan. Kun ajatellaan tiedepuolta, eh, se mitä nyt ymmärsin ja luin, se, että uusi jääkausi tai eh, minijääkausi olisi tulossa, on kyseenalainen. Eh, tämä on ilmiö, joka 1800-luvulla jo 1600-luvulla havaittiin ja tiedemielessä nyt kansainvälinen yhteisö uskoo, että ilmastonmuutos tapahtuu ja kuten tiedämme jo ehkä ennen kuin tästä täällä äänestetään – Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli tulee raportoimaan 8. lokakuuta kuluvaa vuotta viimeisimmistä löydöksistään ja viimeisimmistä ajatuksistaan siinä suhteessa, että mitä nyt tapahtuu ja miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Komissio on LIFE-ehdotuksessa takana. Me uskomme, että ympäristökysymykset ilmasto, puhdas energia kulkevat käsikädessä. Ohjelma on ollut menestyksekäs. Se käyttää rajallista budjettiaan ja tuo katalyyttisiä toimenpiteitä, jotta se voi viedä eteenpäin suurempia hankkeita niin ikään menestyksekkäästi tulevaisuudessa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Agnew saa lopuksi puheenvuoron. Thank you, Chairman. I, I don't think... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä en usko, että yhdeksän vuoteen, kun täällä on ollut olen ollut, olen ikinä kuullut, että äh, esittelijä näin oltaisiin äh, tuomittu. Tämä on varmaan ennätys ja olen sitä hyvin ylpeä. Minä pyrin siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus äh, katsoa, mitä tapahtuu. Minä annoin tämän mahdollisuuden, tartuttepa sinne sitten tai ette. Ja olen melkoisen varma, että monet eivät tähän tule tarttumaan. Mutta tämä lausunto on nyt virallinen, se on arkistoitu, se on virallinen ja aivan loppuun asti minä tulen olemaan ylpeä, että tämän tein. Minä en tule itseäni vertaamaan Galileoon, mutta hän oli eräässä vaiheessa aivan yksin sanoessaan, ettei aurinko pyöri maailman ympäri, vain päinvastoin. Hyvää onnea tarkistustenne kanssa. Minä olen kovinkaan kompromissituulella nyt. Ja tuntuu, että olen herättänyt tämän valiokunnan sellaisella tavalla kuin ei koskaan ennen ole tehty. Koskaan en ole kuullut, että näin suurella mielenkiinnolla käsiteltäisiin lausuntoa. Kiitoksia. Edustaja Schreier, puoli minuuttia. Niin, puheenjohtaja, konkreettinen kysymykseni komission suuntaan on se, että miksi tässä nyt käytetään enemmän varoja ja sitten säästetään muilta aloilta. Haluaisin puhua nyt kansanpuolueen suulla tietystä asioista, joista emme ole vielä puhuneet, mutta uskon, että täytyy nyt konkreettisesti todeta, että viljelijät voivat myöskin näitä määrärahoja käyttää. Meidän täytyy löytää argumentteja tarkistuksissa niin, että voimme todellakin varmistaa se, että tämä raha käytetään sitten viljelijöiden tarpeisiin ja maaseudun kehittämiseen. Haluaisin tätä vielä korostaa. Kiitoksia oikein paljon tästä. Edustaja Guinness, puoli minuuttia. Thank you. Uh... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää Johnia jälleen uudelleen. Tiedän, että kun olet esittelijänä tai kun ihminen toimii esittelijänä, joutuu ottamaan muiden mielipiteet huomioon ja tekemään kompromisseja. Toivottavasti tämä lausunto äsken oli enemmänkin vitsi kuin todellisuutta, sillä ainut tapa, jolla saamme edistystä aikaan Euroopan unionissa, on kompromissi. Ehkäpä se tosiasia, että te olette äänestänyt Euroopan unionista eron puolesta, soveltuu nyt hyvin tähän äskeiseen kommenttiin sanomalla linjoilla. E, poprawkami możemy zmienić wszystko me voimme todellakin muuttaa kaiken tarkistusten avulla. Me odotamme nyt, että esitätte näitä tarkistuksia ja jos saamme enemmistön, riippumatta siitä, mikä on herra Agnion kanta, meillä on siis näitä tarkistuksia mahdollisuus käyttää. No, herra Agnew kohtalo halusi, että te nyt saitte tämän kaltaisen syntymäpäivän lahjan, eli tämän lausunnon. Kaikkea hyvää syntymäpäivänänne. Mutta se, miltä lausunto sitten loppujen lopuksi näyttää, riippuu tosiaankin meistä. Me olemme kaikki tietoisia tästä. Kiitokset vielä kerran tästä keskustelusta. Haluan kiittää myös edustaja Matt Carthia siitä, että hän nyt suostui siihen, että hänen asiansa käsitellään seuraavassa kokouksessa, koska olemme näin myöhässä. Kiitokset tästä. Nyt sitten siirrymme käsittelemään kohtaa 19 unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelman viraston perustaminen. Lausunnon valmistelija on edustaja Vautmans Aldesta. Tervetuloa. Nyt te voitte tässä alustaa aiheen. Ei ole kohta se, mutta ik denk eh, anders... Kiitos, hyvät kollegat. Yritän olla lyhyt sanainen, sillä tästä asiasta varmaan tulemme vielä puhumaan useampaan otteeseen. Tämä eh-, asetusehdotus on, eh, joka koskee Euroopan eh, harjoittamaa avaruuden seurantaa ja kaikki toiminnat tällä alueella on tarkoitus koota yhteen kysymys aikaan yhdenmukaiset puitteet rahoitukselle ja saman aikaan saadaan lisää joustavuutta. 16 miljardia euroa asetetaan avaruuslentojen käyttöön, jotta voidaan toteuttaa Galileoa ja Kopernikusta ja tot, parantaa niitä ja myöskin äh, saada asianmukaisia äh, aloitteita. Olemme tyytyväisiä komission esitykseen. Kysymys on siitä, että yksinkertaistetaan ja äh, tehdään hoikemmiksi kaikki ehdotuksia, joita Euroopan unioni on tehnyt. Tämä on tietysti meille hyvin tärkeää, mutta jotta mutta nyt sitten puhutaan tässä yhteydessä myös yhteisessä maansopolitiikasta, koska sitä varten olemme tässä valiokunnassa, niin voisin sanoa, että me palaamme yhä enemmän maan seurantaan. Kopenikusohjelma avaa tässä mahdollisuuksia sille, että vapaasti käytettäväksi saadaan erinäisiä tietoja, jotka tarjoavat tiettyä lisäarvoa, ja olen sitä mieltä, kuten myöskin ehdotukseni tulee olemaan tässä lausunnossa, että meidän pitäisi varata enemmän rahoitusta Kopernikukselle, jotta voidaan vastata e, uusiin e, olosuhteisiin, joissa harjoitetaan eurooppalaista politiikkaa. Tärkeää on, että tämä valiokunta pyytäisi kaksi miljardia lisärahoitusta Kopernikusohjelmaan, koska tuo vastaisi silloin siihen kokonaissuunnitelmaan, joka on Kopernikus osalta, joka auttaisi kaikkien suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseen Eh, kuin komissiokin on tehnyt, siis kaksi miljardia lisää, jotta voidaan täyttää tehtäviä, jotka on kuvattu selkeästi lausuntoluonnoksessa. Nämä ovat hyvin tärkeitä, jotta myös yksityinen sektori voi kehitellä tarvittavia sopeutuksia, joihin sitten eh, maataloussektori puolestaan voi tarttua. Jatkan tästä aiemmasta keskustelusta, jota kävimme tänään esimerkiksi nimenomaan kuivuus, ilmastonmuutos, niiden osalta meidän on tehtävä jotakin ja meidän täytyy saada satelliittikuvia käyttöömme tätä varten. Ja siksi pyytäisin, että kollegat tukisivat näitä kahta miljardia lisärahoitusta, että tukisivat tätä ää, lausuntoa, jossa on myös muita ehdotuksia. Odotan mielenkiinnolla teidän ehdotuksianne ja kommenttejanne ja olen valmis ottamaan näitä kommentteja mukaan tähän lausuntoon ja on maanantaina 3. syyskuuta tarkistusehdotuksille. Kiitoksia edustaja Nekov varjoesittelijän. Kiitos. Kiitokset myöskin edustaja Vautmansille. Mielestäni tämä lausunto on erinomainen pohja työllemme. Me kaikki tiedämme näistä kielteisistä trendeistä maanviljelyksen kohdalla – harvemmat ihmiset eh, näkevät mahdollisuuden eh, harjoittaa maanviljelyä on paljon esteitä ja Euroopan unionin pitäisi käyttää eh, lisää resursseja ja teknologiaa, jotta tämä helpottaisi hallintoa ja myöskin tämänhetkistä ja tulevien viljelijöiden tilannetta. Haluaisin tässä nyt korostaa enemmän tarvetta varvemmalle, nopeammalle, päivitetylle tiedolle maanviljelyksen osalta. Ja pidän tervetulleena komission ehdottamaa nostoa 28 prosentin osalta. Mutta kun ajatellaan nyt näitä kehityskulkuja Euroopan unionissa ilmaston osalta, meidän pitäisi suhtautua tähän kunnianhimoisesti ja ehdottaisin suurempaa kasvattamista, eli 50 prosentilla aina 18 000 miljardiin asti. Meidän tulisi kiinnittää huomiota parempaan maaperän valvontaan, maaperän rakenteen valvontaan. Meillä on näitä olosuhteita kotimaassani Bulgariassa Luonnonkatastrofit liittyvät tähän. Meidän pitäisi seurata artiklaa 15, joka liittyy maaperän tilanteen valvontaan ja tulemme tekemään ehdotuksia tarkistuksille tässä suhteessa. Kiitos. Edustaja Hoisling, minuutti. Ja File. Kiitos tästä lausunnosta. Tässä on kysymys hyvin tärkeästä alueesta. Kysymys on tulevaisuuden teknologiasta, jota pitää tukea edelleenkin. Nimenomaan tietojen tilannehan on osoittanut se, miten dramaat, poliittisesti tietty kehitys on etenemässä maailmassa ja kysymys on ennen kaikkea ympäristön valvonnasta ja sen laajentamisesta. Ja tässä myöskin tietysti viitteitä maatalouden suuntaan, mutta meidän pitää hiukan nyt tässä äh, heikentää näitä odotuksia, koska tarkistuksessa yhdeksän puhuitte siitä, että tätä pitäisi myöskin käyttää tuholaisten torjunnan äh, aineiden ja lainteiden käytön osalta, koska tämä ei sun ole sellainen ohjelma, joka pitää antaa eteenpäin jollekin yrityksille. Tämä var, minusta menisi hiukan liian pitkälle, mutta perustietojen toiminta, jotka ovat tärkeitä maataloudelle, se on kyllä sellainen vaatimus, joka meillä on. Maatalous pitää vetää mukaan tähän, mutta realistisella tavalla, mitä me voimme odottaa tältä järjestelmältä, pitää olla realistinen kokonaisuudessaan – ajatellen maataloutta, koska se ei johtamaan siihen, että välttämättä vähemmän torjunta-aineita ja äh, lannoitteita kenties paremmin, mutta ei välttämättä vähemmän. Puhujalista on nyt suljettu. Nyt sitten pyydän komission Ah, edustaja Flanagan vielä. I can maybe, maybe just no, no, answer, no, no. but... but Madam, uh, uh, later. Uh, now, uh, Mr. Flanagan. Myöhemmin. Ensin edustaja Flanagan ja sitten komissio. I just want to say a few... Minä halusin vain sanoa muutama sana sen. Satelliittiteknologia mielestäni tärkeää, mutta välillä uh, se esitetään jonkinlaisena uh, yleisenä ratkaisuna kaikkiin ongelmiimme. Viime kuukausien sääongelmat, ellette ole tätä huomanneet, osoittavat, että meillä on maaperän laatua suurempia ongelmia ja äm, kiertoviljelyä suurempia ongelmia. Tämä ei tule ratkaisemaan kaikkea, mutta se tulee helpottamaan äh, ennaltaan sillä tiellä, jolla pyrimme näitä nykyongelmia ratkomaan. Kiitoksia. Nyt sitten pyydän komission edustajaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon siitä, että sain puheenvuoron. Äh, avaruusstrategia, joka julkaistu vuonna 2016, siinä äh, kiinnitettiin perusteet liittyen tähän sektoriin, eli pyritään äh, maksimoimaan nyt nämä hyödyt. Uusi ohjelma, josta nyt puhumme, on toinen askel tähän suuntaan. Ehdotus edustaa myöskin tarvetta yksinkertaista olemassa olevaa lainsäädäntöä yhdistämällä aikaisemmat yhdistämät Galileo, Copernicus, Agnos, Prahan virasto. Ja tässä nyt sitten tarkoituksena oli vain lisätä uusi aloite govsat.com. Tavoite on kolmenlainen jatkuvuus ensinnäkin, että vahvasti investoidaan olemassa oleviin aloitteisiin. Me olemme aloittaneet Galileon ja Koperniuksen, me haluamme tehdä niistä kestäviä. Toinen on evoluutio, että pystytään vastaamaan eri tarpeisiin. Me kuulemme ilmastonmuutoksesta, mutta metsien väheneminen, turvallisuus, maanviljely voisivat olla sellaisia asioita, jotka otettaisiin huomioon. Sopeutuminen uusiin todellisuuksiin Eli avaruusautonomia, uudet ratkaisut teknologisesta näkökulmasta ovat tärkeitä. Avaruus ja maatalous vaikuttavat olevan hyvin kaukana toisestaan, mutta avaruussovellukset voivat tuoda lisäarvoa maanviljelyyn. Komissio toivottaa tervetulleeksi lausunnon uudesta avaruusasetuksesta, joka korostaa Koper, Kopernuksen ja tiedon vaikutusta kestävään maatalouteen. Komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että pyritään valvomaan tätä ja käyttämään Kopernikusta niin, niin, että voidaan tukea maataloustoimia. Tarkoituksena on pitää kiinni kestävästä tuotannosta. Niin kuin tässä Vautman sanoi aluksi, voi vaikuttaa moniin maataloussektorin elementteihin, veden, elintarvikehallintaan, biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen, YMPn valvontaan, ekosysteemin valvontaan, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Lista on hyvin pitkä. Äh, tämä, monet asiat on avaruusteknologian kautta äh, saatu parannettua ja myöskin Galileo voidaan tässä ottaa huomioon. Komissio äh, kiinnittää huomiota siihen, että nyt pitäisi tukea budjettia. Kopernuksen osalta me tiedämme kaikki, miten hankalaa on ollut neuvotella tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja toivottavasti tämä on osa tätä kokonaiskeskustelua. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos myös komissiolle. Vastaus oli aika myönteinen, ajattelen ehdotusta jonka täällä olemme tehneet. Ja tätähän tukevat myös kollegat käsittääkseni. Olenkin iloinen tarkistuksistani jo nyt. Dziękujemy. Poprawki zgłaszamy, jak pani Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määrä aika on syyskuun kolmas Tämä on tulevaisuuteen liittyvä ongelma avaruuden osuus ja merkitys tulee kasvamaan. Me tarvitsemme tätä teknologiaa paremman riskis, riskien hallinnan osalta, jotta tuotantomenettelyä voidaan optimoida. Mutta nyt päätämme keskustelun tästä. Jatkamme nyt sitten kohtaan 20. Edustaja Buda pyydän, että nyt käytätte puheenvuoro välittömästi. Kyse on yhteisistä määräyksistä. Olkaa hyvä, te saatte puheenvuoron. Da, mulțumesc, domnule președinte. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua lyhyesti. Mielestäni tässä asiat ovat aivan selvät. Me puhumme parlamentin ja neuvoston asetukseksi annetusta ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on vuoden 2013 asetusta 13.03 muuttaa koskien kohesiorahoitusta. Minä haluaisin aivan alusta lähtien todeta, että tämä muutosehdotus tulisi sovelletuksi 2014-2020 eikä seuraavalla ohjelmakaudella. Haluaisin tämän selventää, sillä meillä on ollut jonkin verran väärinkäsityksiä tätä asiaa koskien. Kuten kerroin jo perusteluissa, komissio haluaa ohjata 6 prosenttia varoista Euroopan sosiaalirahastosta, maaseuturahastosta, meri- ja kalastusrahastosta. He haluavat eh, tämän 6 prosenttia siirtää rakenneuudistuksiin. Nykyisen eh, yleisasetuksen mukaan tämä määrä tulisi käyttää tiettyihin määriteltyihin tarkoituksiin artikloiden 21a, 28, mukaan, komission mukaan. Kohesiopolitiikkaa pitäisi muuttaa niin, että näitä varoja voitaisiin käyttää rakenneuudistuksiin raportointivelvollisuutta myöskin muokattaisiin. Minä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentti ei aluksi tukenut tätä suoritusvarausta. Äh, regivaliokunta, joka on vastuuvaliokunta yleisasetuksen osalta, teki päätöksen, jonka mukaan suoritusvarauksen varat pitäisi käyttää kohesiohankkeisiin, eikä niitä pitäisi uudelleen ohjata rakennusuudi- rakenneuudistuksiin. Haluaisin korostaa yhtä tärkeää asiaa. Me emme rakenne uudistuksia vastusta sinänsä, ne ovat tärkeitä, mutta tässä kontekstissa olen sitä mieltä, että paikallis ähm, hallinnon ja sidosryhmien pitäisi vastata tästä suoritusvarauksen kuudesta prosentista ja voida käyttää sitä rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka on jo suunniteltu ja jotka pohjaavat tälle rahoitukselle. Muunlainen käyttö uhkaisi aluekehitystä ja maanviljelystä. Minä olen edustaja Anders Niisteroille ja Konstantin Grelille puhunut regivaliokunnassa ja me olemme sopineet, että meidän pitäisi tämä komission ehdotus hylätä. Poseł Viegas, bardzo proszę. Edustaja Viegas. E, um on selvää, että me puhumme tässä ehdotuksesta, joka on kuolleena syntynyt myöskin alueiden komitea, regivaliokunta ja monet ihmiset, jotka tätä asiaa ovat käsitelleet, ovat olleet tätä mieltä. Ehdotus halutaan hylätä ja me nyt katsomme tarkasti, mitä tässä mietinnössä sanotaan. Ja meidänkin tulisi sitä vastustaa, että tämä suoritusperusteinen varauma olisi sellainen, että sitä käytettäisiin muihin tavoitteisiin kuin rakenne kysymyksiin. Me olemme tässä samaa mieltä. Ja Regi-valiokunta sanoikin tässä muut asiat tähän liittyen. Meillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaako komission edustaja ottaa tähän kantaa? Olkaa hyvä. Very much, chair. Um, I just... Kiitos. Haluaisin vain käyttää tilaisuutta ilmaistakseni pahoitteluni tässä lausunnolta, jossa minun käsittääkseni hukataan mahdollisuuksia jäsenvaltioille viedä eteenpäin rakenteellisia uudistuksia, jotka on voimakkaasti sidottu kokonaiseen, kokonaistaloudellisen hallintoon ja kohesiopolitiikan toimeenpanon menestykseen. Minä haluaisin ensinnäkin korostaa selvästi sitä, että tämä ehdotus ei vaikuta millään muotoa maaseudun kehittämisen rahoittamiseen. Se käsittelee aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa ja kohesiorahastoa lausunnossaan sanamuoto, joka synnyttää sellaisen vaikutelman, että tämä vaikuttaisi myöskin maaseudun kehittämisen rahoitukseen, mutta halusin tässä vaiheessa korostaa tätä. Toiseksi ymmärrän työ siitä, mitä esittelijä ja toinen puheenjohtaja sanoi, että periaatteessa ollaan tätä ehdotusta vastaan. Voin tässä korostaa vain sitä, että komissio on rakentanut tähän tällaisia turva rakenteita, jotka tekisivät tämän mahdolliseksi. Tämä ei ole pakollinen. Mikä tahansa jäsenvaltio, joka haluaa käyttää tätä, on velvollinen sopimaan siitä, miten tätä sovelletaan ohjelma kumppanuuksien puitteissa. Tämä siis tehdään ohjelmien sisällä. Kysymys oli siitä, että jäsenvaltiot yksipuolisesti päättäisivät, että ne veisivät rahoitusta pois eh, jostakin ohjelmasta, koska tuo rahoitus on jo osoitettu tuon ohjelman puitteissa. Mitä me pyrimme tekemään tällä ehdotuksella on mahdollistaa jäsenvaltioille sen, että ne hyödyntävät rahoitusta, joka on varattu eh, rakenteellisia uudistuksia varten sillä, missä se on hyödyksi olisi valitettavaa, jos olisi jäsenvaltio, joka haluaisi tekemään tämän ja kykenevää toteuttamaan tällaisia uudistuksia, mutta se estyy, siltä kuitenkin estäisi mahdollisuus tämän vaihtoehdon käytämisestä ja näitä esimerkiksi Portugali on ilmaissut intressejä, eh, kiinnostusta tämän asian eh, osalta, että voitaisiin hyödyntää eh, suoritusvarauksien varoja tällaisiin uudistuksiin. Ja, ja se, että jos tällaisia muutoksia nyt voitaisiin tehdä, estäisi jäsenvaltio, kuten Portugalia, toimimasta tällä tavoin, mikä olisi hukattu tilaisuus. Ajatus tässä on ollut myös se, että tätä käytettäisiin tällaisena pilottihankkeena ajanjaksoon 2020 vuoden jälkeen. Tehän olette tietoisia siitä, että komissio on tehnyt esityksen siitä, että laajennet, joka on laajennettu versio tästä, joka on osa tätä rakenneuudistusten pakettia, jota on esitetty jaksolle vuoden 2020 jälkeen, joten tarkoitus on tehdä johtopäätöksiä nykykaudesta, kun laaditaan esitystä jaksolle vuoden 2020 jälkeen. Paljon kiitoksia. Edustaja Buda. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä joku on jättänyt kyllä läksynsä tekemättä, mutta sen olen minä, sillä tämän asetuksen Otsikkokin viittaa aivan selvästi Euroopan maaseudun kehitysrahastoon. Mutta tämänkin lisäksi hyvä johtaja. Nämä ovat jo käynnissä olevia investointeja, jotka ovat ottaneet tämän äm, suoritusvarauksen huomioon. Jos nämä varat otetaan pois ja viedään toisaalle, te voitte vaikuttaa käynnissä oleviin hankkeisiin. Ja siksi minä mainitsen tämän. Tämä nyt on vain sivuhuomautus, mutta meillähän on myös Euroopan kriisi, rahasto kuitenkaan kriisitilanteessa siitä ei ole käytetty lainkaan varoja. Me emme nyt tässä lähde kuitenkaan kilpailemaan siitä, mikä jäsenmaa pärjää parhaiten. Kaikki toivovat tietenkin, että jäsenmaat pärjäävät hyvin, mutta sanon vain, että tämä muutos vaikuttaisi jo käynnissä oleviin hankkeisiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on huomenna kello 13. Ja nyt päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitokset valmistajalle ja komission edustajalle. Edustaja Flanagan. Sorry, uh, just a, a... Anteeksi, lyhyt kysymys. Komission äh, aamuiset esitykset, äh, niin kuinka nopeasti ne voisi saada käyttöön? Olisi ollut hienoa saada ne etukäteen, näin ei valitettavasti ikinä käy. Ne olivat kuitenkin Agrin sivuilla ikään kuin kohokohtana, mutta sitten niitä ei kuitenkaan ollut siellä. Eli koska ne nyt sitten äh, saataisiin käyttöön, ihmiset haluavat varmasti nähdä ne. Tak, pan mówi o prezentacjach pana... Te tarkoitatte näitä aamuisia pääjohtajan esityksiä. Näitä kahta esitystä siis tarkoitatte. Kyllä, ne saatte pian ne käyttöönne. Mikrofoni jeśli chodzi o rekomendacje przyjęte przez koordynatorów. Kohta 21. Agri-valiokunnan koordinaattoreiden suositukset. No, minun puoleltani täällä on yksi selvennys ilmoitettavana. Minä vetosin siihen, että pienemmät puolueryhmät tulisivat saada suuremman mahdollisuuden äh, saada lausuntoja tai mietintöjä niin, että tässä voitaisiin hiukan vuorotella tai annettaisiin näitä suosituksia asiantuntijoille niin, että aina myöskin pienempien puolueryhmien edustajat voisivat tässä saada mahdollisuuden ja, ja todellakin toimin myöskin sen puolesta, että naiset ovat edustettuina asiantuntijoiden kohdalla. Tämä ei ollut Äh, koordinaattoreiden neuvottelujen kohde. Minä totesin itse, että tulen toimimaan sen puolesta, että näin tapahtuu. Koordinaattorit eivät tehneet mitään päätöstä asiasta, siihen ei ole mitään velvoitetta, mutta minä itse toimin tämän asian puolesta ja tulen vetoamaan tähän myöskin seuraavissa koordinaattoreiden kokouksissa. Edustaja Agiera. Olisi hyvinkin tärkeää, herra puheenjohtaja, että olisi hyvä ajatus. nyt puhunut tuosta asiasta, mutta haluan sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, mitä te sanoitte, että ehdotus, että, että tulisi enemmän naisia, koska on, on hyvin vaikea saada valittua hyvin tasapainoinen paneeli. Mitä mitä tulee sitten tähän sen maatalouspöydän kysymykseen, ei ole mitään kauniimpaa kuin minun alueeni, mutta, mutta ympäristön maatalouspolitiikkaa toisaalta siinä on kaksi henkilöä jokaiselta alueelta, joka on järjestämään myöskin hallintoa mutta minusta tämä ei riittäisi, joten sanotaan että kun me puhumme lisämatoa uudistamisesta ja, ja kun jokaisen maan malli on erilainen, että voitaisiinko saada enemmän tasapainoa eri maiden osalta. Tämä liittyy siihen, että, että, että, että olisi alemmaista toinen suosikki, joka on toinen suosikkialueelle, niin, mutta uskoisin, että olisi tässä sovelia, jos mahdollista, että voitaisiin korjata sitä, että saataisiin aikaan laajempi maiden edustus. En puhu pelkästään Espanjasta, vaan myöskin muita maita, koska olisi hyvä, että olisi tasapaino. Haluaisin, että olisi kaksi maata, jotka osaltaan osoittaa sitä monimuotoisuutta, jota on olemassa. Olen minusta täysin oikein hyvältä se, mitä tässä on. Olisiko mahdollista korjata tätä ainakin näitä eh, henkilöitä, mutta eh, todellakin monimuotoisuus auttaisi paljon keskustelua, jota me käymme. Edustaja McGuinness. Kiitoksia uskoakseni. Molemmissa asioissa kollega hyvin perustellusti puhui sekä sukupuoliseen että maantieteelliseen jakaumaan. Eli tuen tätä ehdotusta. Edustaja Des. Kiitos puheenjohtaja. Ko esittelijä kollega Herans Espanjasta hän ehdotti espanjalaista tiedemiestä, mutta hän perääntyi lyhyellä varoitusajalla. No, tässä mekin teemme oman ehdotuksemme. Tämä henkilö tulisi myöskin EU, Etelä-Euroopan ottaa huomioon. Uh, Josef Milla on Pauli Castron hyvä ystävä, tuntevat toisensa ja olen vakuuttunut siitä, että hän tulee uh, tuomaan mielenkiintoisia asioita esille. Meillä on ollut uh, kuulemistilaisuuksia, missä suuri e, suurin EU-maa ei ollut ollenkaan edustettuina asiantuntijoilla, mutta mielestäni Tämä on kansanpuolueen sisäinen asia ja tästä on sovittu ja toivon, että tämä asia myöskin näin hyväksytään. Pani Edustaja no Aguilera. on tämä tämä on kansanpuolueen mutta huolestuttaa se, että kun julkisuudessa keskustellaan pääsemään uudistuksesta ja pyydän herra Dessiltä että, että jos olisi käytössä jokin toinen ehdotus, nainen, ja tätä myöskin täyttäisi myös sen, mikä meidän kaikkia miellyttää, myöskin jokin toinen maa. Ei, sen tarvitse olla Espanja. Näin nyt, nyt tässä ei ole mitään Espanjan etua, vaan että jokin henkilö voisi edustaa jotakin muuta maata, ja että hän olisi nainen. Katsotaan sitä monimuotoisuutta, joka muuten ei ole mikään suurempi ongelma, mutta jos me olisi, voitaisiin katsoa tätä tilannetta. Edustaja Flanagan. That's very Uskoakseni tämä on hyvin perusteltu ähm, pyyntö ja minulla ei ole mitään tähän lisättävää. Hyvä koordinaattoreiden kokouksessa me teimme päätöksen. Minä tulen myöskin pitämään huolen siitä, että kun ajatellaan asiantuntijoita, siellä on edustajia pohjoisesta ja etelästä, uusista ja vanhoista jäsenvaltioista ja, ja myöskin mitä tulee sukupuolikysymykseen, niin siitä pidämme huolin niin ikään. On hyvä, että Edustaja Garcia on tässä esittelijä. Pyytäisin häntä. No siis päätöshän tehtiin. Henkilöille on jo kerrottu. Tästä koordinaattorit ovat tehneet päätöksen. Me kyllä nyt kirjaamme ylös tämän, mitä edustaja Gera sanoi. Edustajat äh, McGuinness ja Flanagan tukivat tätä. Tässä pitäisi nyt suhtautua hyvin herkästi tähän kysymykseen myöskin tulevaisuudessa. Pitää tässä edetä varovaisesti. Minä puhun tästä yhä uudelleen. Ja myöskin koordinaattorit voivat sen vahvistaa. Eli jos nyt vastustusta ei kuulu, niin pyyntöni olisi se, että nyt päätämme tämän asian käsittelyn tähän. Ja otamme huomioon nyt tämän esityksen ja pyrimme kunnioittamaan periaatteita myöskin tulevaisuudessa. Ne ovat kyllä itsestäänselvyyksiä, mutta niitä ei aina toimeenpanna niin hyvin. Haluan kiittää teitä oikein sydämellisesti. Kiitokset tästä näistä kahdesta päivästä. Kiitokset myöskin tulkeille. Toivotan teille oikein mukavaa iltapäivää, hyvää kotimatkaa ja nähdään seuraavalla kerralla. Kiitokset vielä kerran oikein paljon.